Uh, dear colleagues, we're going to make a start. Kollegat, aloitellaanpa. Tässä täytyy vielä katsoa, tuleeko jotain muita. Meillä on tiivis esityslista aamupäiväksi, mikä pelkästään ajatellen muuttoliike, agenda ja sisäministeriön tapaamista tänään. Kollegat, muutama tärkeä asia. Ensin esityslistan hyväksyminen, kuunnelkaapa. Ensin me kuulemme komissiota toisesta muuttoliikepaketista, jonka Juncker esitteli 9. syyskuuta. Tämä tulee väliaikaisiin toimenpiteisiin Italian, Kreikan ja Unkarin takia kohdassa viisi, josta me äänestimme torstaina täysistunnossa niin neuvoston puheenjohtajalla on valmis nyt kertomaan valiokunnalle kehityskuluista viime päivän aikana ja mitä on tulossa iltapäivän ministerikokouksen puheenjohtajavaltio on pyytänyt, että tämä järjestetään sulituin ovin, koska ne ovat vielä käynnissä. Epävirallinen varjoesittelyyn tapaaminen edellisestä sisäisen siirron ohjelmasta järjesti viime viikolla enemmistöryhmistä on tukenut ajatusta pitää kokous suljetun oviin, eli me aloitamme tämän viitoskohdan käsittelyn kello 11.30, jos sopii. Jos ei ole mitään vastaansanomistakaan, esityslista on hyväksytty näin muutetussa muodossa. Ruofanberg. Jag har en fråga angående punkt 5. Minulla on kysymys kohdasta 5. Pidetään sitten suljetuin ovin ja se syystä, että miksi ei suuri yleisö sitten saa sitä asiaa mukaan kuulla? Miksi se pitää nyt suljetuin ovin tuon lyhdyin käydä tämä keskustelu. Similar point and point of order. Sama asia ilmeisesti, olkaa hyvä. Ja, dank u voorzitter. Um, ik maak hier eigenlijk ook uh, bezwaar tegen, tegen het feit dat dit nu achter... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin laususin vastalauseen sen osalta sen suhteen, että tämä kohta käsitellään suljetun ovin. Eh, viime viikolla yli, eh, yli, ylimääräisessä keskustelussaan parlamentti kannatti komission ehdotusta. Sitä ei ole mitään syytä sitten jatkokäsitellä suljetuin oviin ollenkaan. Minusta on tämä tärkeää, että tämä keskeinen mielipiteenvaihto tapahtuu sitten avoimesti. Uitettu edellisen puheenvuoro ei ole vastata molemmille. Tämä ei ole keskustelu, vaan ker- meille kerrotaan käynnissä olevista neuvotteluista. Siksi poliittiset ryhmät koordinaattoreiden kesken sotivat enemmistöltään, että tämä puinti käydään suljetun ovien. Ei keskustelua, vaan kuullaan asioista, jotka ovat nyt neuvottelussa mukana osa ministeritten kesken. Jos ei sitä pidetä suljetun ovien, niin emme sitten saa tietoakaan. Eli sit suosittelen vahvasti sitä, että pidetään tämä suljetun ovin. Kaikki keskustelut ovat tietenkin julkisia, mutta tämä on raportointia. Sitten suosittelen teille näin. Jos ei ole muuta huomautettavaa tai työjärjestyspuheenvuoroja, voidaan mennä eteenpäin. Kohta kaksi. Kielijärjestelyt. Valitettavasti meillä oli tulkkausta kroatian, tanskan, latjan eikä irin kielellä. Iltapäivällä ei puolestaan kroatian ja irin kieltä käytettävissä. Sitten koordinaattoreiden suositusten tukeminen 205 säännön pohjalta ensinnäkin esittelijyydet. Kirkhope on nimitetty esittelijäksi mietintöön. Pysyvä kriisi siirtomekanismi, Dublin järjestelmä. Voisiko valiokunta tukea tätä suositusta? Näin on tukea tullut. Kolmas. Puheenjohtajan ilmoituksissa me järjestämme koneäänestyksen kello 17. Ottakaapa äänestyskortit mukaan. No niin, kollegat. Sitten menemme yhteiskeskusteluun, kuten jo totesinkin. Me aloitamme kohdalla kolme. Kriisitilanteen siirtomekanismi. Ja kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettomuun henkilön jonkin jäsenvaltion jättämään kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteet ja menettelyt. Ja nyt sitten kerron, miten hoidamme keskustelun. Ensin kuulemme komissiota toisesta maa muuttoliikepaketista. Junckerhan kertoi siitä 9. syyskuuta. Ensinnä puheenvuoron saa komissio, sen jälkeen jäsenet aloittain koordinaattoreista ja esittelijöistä, kun on kyse kokonaisvaltaisesta lähestymistavat vasta muuttoliikkeeseen sitten varjoesittelijät. Sitten esittäisin, että kaksi alustusta kahdesta säädösehdotuksesta. Eli komissio voisi nyt esittää pysyvän kriisitilanteen siirtomekanismin ehdotuksesta ja turvallisien alkuperämaiden luettelosta kohta neljä. Ja sen jälkeen koordinaattorit jäsenet. Vähän mutkikasta kollega, toivottavasti kaikki pysyvät perässä. Eli aloitetaanpa kuulemalla komissiota. Herra Michel, olkaapa hyvä. Sen perään sitten koordinaattorit, olkaa hyvä. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Jos ymmärsin oikein, otetaan ensin tästä äh, pysyvästä siirtomekanismista ja sitten turvallisista alkuperämaista puhutaan ja sitten keskustelun jälkeen otetaan loppuosa pakettia. Joo, vain keskustelun jäsentelemiseksi, että kollegat tietävät, missä mennään. Toinen osa yhteiskeskustelusta liittyy muihin kuin lainsäädäntötoimenpiteisiin ja kolmas osa rakennekeskustelu tilanne ulkorajoilla Schengen-alueella. Kolmessa osassa tätä siis käsitellään, että voidaan jäsentää tämä keskustelu vähän paremmin. Aloitetaanpa siis pysyvästä kriisitilanteen siirtomekanismista ja turvallisen maiden luettelosta. Um, so, as you know, kuten tiedätte, ehdotamme tällaista pysyvää mekanismia yhdessä tilapäisten ratkaisujen kanssa, jota on ehdotettu syyskuussa 120 000 ihmistä siirrettäisiin sen mukaan. Tavoite tässä on välttää se, mitä on koettu kesällä, eli pyritään löytämään ad hoc ratkaisuja tilapäisin siirtomekanismein ja tämä on johtanut vaikeisiin neuvotteluihin neuvostossa. Haluamme pysyvän kriisimekanismin, pysyvän ohjelman, jolla voidaan välttää se, että joka kerta kun tulee kriisi, on uusi ratkaisu, johon liittyy erilaisia jakoperusteita, eri neuvotteluja tarvitaan siihen ja siihen tulee vastustusta jäsenmailtakin sitten. Tälle pysyvälle mekanismille ehdotamme artiklaa 78 para 2 perussopimuksessa. Tästä haluan pitää kiinni, sillä muut mekanismit, kuten tiedätte, antaa vain rajattua valtaa parlamentilla – parlamenttia vain konsultoidaan pysyvän mekanismin myötä, palataan yhteispäätökseen. Tämä parempi olisi käyttää siis tämän tyyppistä järjestelmää. Ehdotamme delegoituja toimivaltuuksia komissiolle, että saadaan alkuun tämä mekanismi. Tämän huomioon, että tilanne on kriittinen jäsenvaltioissa, kun ne kohtaavat valtavaa painetta silloinkin, kun järjestelmä, järjestelmä tuossa valtiossa toimii sääntöjen mukaan, joten ohjelma ei ole jäsenvaltioille, jotka eivät täytä tehtäviään. Tämä perustuu tähän paineeseen, johon kohdistuu jäsenvaltion, vaikka jäsenvaltio tekee sen, mitä sen pitäisi tehdä sääntöjen mukaan. Olemme perustaneet tällaisen jakojärjestelmän, joka on samanlainen tyyppinen kuin mitä ehdotimme tilapäisissä siirtomekanismeissa. Tästä keskustelun iltapäivällä, paitsi että jäsenvaltiot ovat hylänneet tämän jakoperusten tässä kohtaa, haluamme pysyvältä pohjalta tämän ratkaisun. Ja jatkon kannalta se oli sitten sääntönä. Me meillä on neljä kriteeriä. Väestö 40 prosenttia, BKT 40 prosenttia, yhteismäärästä turvapaikanhakijoita per henkilö 10 prosenttia ja työttömyyssä 10 prosenttia. Ja olemme lisänneet myös yläkatot, ylärajat välttääksemme sen, että turvapaikanhakijat per henkilö määrä olisi suhteeton tässä jakoperusteessa. Olemme sitä mieltä, että tämä on tasapainoinen ehdotus ja luotamme tukeenne jotta voimme mennä eteenpäin näissä asioissa niin pian kuin mahdollista. Paljon vastustusta tulee olemaan neuvostossa liittyen tähän pysyvään järjestelmään, joten todellakin tarvitsemme apuanne, jotta päästään eteenpäin tässä asiassa. Toinen lainsäädäntöehdotus liittyy turvallisiin alkuperämaihin ja sitä koskevaan luetteloon tai listaan. Komissio on ehdottanut EUn listaa. Kuten tiedätte, jäsenvaltiot voivat Akiin myötä saada omat kansalliset listansa. Tällä hetkellä 12 jäsenvaltiolla on kansalliset listat turvallisille alkuperämaille, mutta on eroja näissä listoissa ja olemme sitä mieltä, että ottaen huomioon hakijoiden virrat Länsi-Balkanilta meidän intresseissämme on nopeuttaa menettelyjä Länsi-Balkanin hakemusten kanssa ottaen huomioon, että hyväksymisaste länsibalkanilaisten osalta on melko on hyvin alhainen. Ja sitä on pitää kiinni, että kun henkilö tulee maasta, joka on turvallinen alkuperämaan listalla, se tarkoittaa sitä, että turvapaikkahakemusta ei käsiteltäisi en hakemus arvioidaan omien merkkeensä mukaan, mutta jos on tällä turvallisella alkuperämaan listalla, niin sitten tämä menettely saattaa olla nopeutettu, joten kyse siitä, että toimitaan nopeutetusti. Olemme ehdottaneet seitsemää maata tähän listaan, viisi niistä on nimitetty ehdokasvaltioksi Albania, Montenegro, Turkki muun muassa, joten meistä se, että ne ovat ehdokasvaltion asemassa on tärkeä tekijä, niin pitäisi täyttää Kööpenhaminan kriteerit, liittyen muun muassa demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen kunnioittamiseen. Ja on lisänneet valtioita, kuten Bosnia-Herzegovina ja Kosovo myös tähän listaan. Perustuu myös siihen faktaan, että heillä on alhainen hyväksymisaste näissä turvapaikkahakemuksissa. Joten on mieltä, että tämä, nämä seitsemän valtiota täyttävät ehdot jotka on turvapaikkamenettelydirektiivissä tunnustettu, ja niitä voidaan pitää turvallisena. Komissio tulee valvomaan läheisesti ja seuraamaan tilannetta näissä maissa. Ja se, mitä ehdotamme, on tämä nopeutettu mekanismi, nopea mekanismi, jonka myötä valtio saadaan pois tältä listalta. Ehdotamme, että hyväksytään lista yhteispäätöksen kautta, mutta maan poisottaminen listalta Siihen tarvitaan vauhtia, sitä tapahtuu nopeasti. Kyse ei ole vain sitä, että valtion päämies yhdessä näissä maassa tekee tiukkoja päätöksiä lehdistöä tai vähemmistöä vastaan. Meidän pitää pystyä toimimaan nopeasti ja ottamaan valtio pois listalta nopeasti, mutta tätä varten olemme tarjonneet telekonnusjärjestelmän myötä järjestelmää, jonka myötä neuvosto ja parlamentti voivat aina vastustaa tällaista keskeytystä, mutta me tarvitsemme nopeutta, joten tarvitaan yhteispäätöstä. Sitten, jos komissio on sitä mieltä, että tämä poisotto pitää olla pysyvä, niin sitten mennään tavallisen menettelyn kautta, joten meillä on turvamekanismi, jos halutaan keskeyttää tämä, kun haluamme toimia nopeasti ja haluaisin vielä korostaa, että se, että on tällä listalla alkuperäisessä, alkuperäismaa turvallinen lista, niin se tarkoittaa sitä, että hakemusta käsiteltäisiin kaikki käsitellään, mutta menettely on nopeampi. Länsipäällä palkkanilaiset hakemukset hyväksymisaste on 17 prosenttia kaiken kaikkiaan, joten tämä on suuri taakka turvapaikkajärjestelmälle ja meidän tulee keskittyä ihmisiin, jotka tarvitsevat selvästi kansainvälistä suojelua ja torjua väärinkäyttöjä turvapaikkajärjestelmissä. Sen takia ehdotamme tätä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti myös lyhyestä alustuksesta. Ja sitten seuraavaksi koordinaattorit pitämättä puhetta liittyen pysyvän siirtomekanismiin ja turvallisen alkuperämaihin. Birgit Zipel ensimmäisenä. Thank you very much, Chair. I fully appreciate the Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, että keskustelua pitää vähän strukturoida, mutta kaikki nämä kysymykset liittyvät toisiinsa. Tämä siirtomekanismista puheen ollen tilannehan vaikuttaa aika lailla kaoottiselta tällä hetkellä ajatellen tätä siirtolaisten määrää yksi osa tätä toimivaa mekanismia piilee pelkästään, ei piile pelkästään siinä, että jäsenmaat kantavat oman ensisijaisen vastuunsa, vaan me huolehdimme sitten siitä, että kaikki saavat apua, kaikki siirtolaiset siitä riippumatta tai turvapaikanhakijat missä että mihinkin maahan tulevat näissä, näillä, näissä hotspot-paikoissa kummissa rajanylityspaikoissa on. On hauska kuulla, että, että yhtäkkiä tarvitaan sitten apua medialta, jos media älähtää sitten maa äkkiä poistaankin listalta jos joku toinen maa listalla olevista maista siellä toimittavat jo ovat raportoineet samantapaista väärinkäytöksistä, miksi ne sitten ovat edelleen siellä listalla vanhastaan? Olisi aika e, mielenkiintoista nähdä, että osa näistä maista on ehdokasmaista, joiden aivan erityisesti pitäisi täyttää nämä sisääntulokriteerit, sisäänpääsykriteerit, vaikka eivät olekaan vielä jäseniä ja todellisuudessahan eivät sitten täytä Kööpenhaminan kriteereitä ollenkaan. Eli tässä kannattaa edetä varovasti. Voidaan todeta, että paperilla kyllä täyttävät Kööpenhaminan kriteerit, ja se saattaa sitten äh, siihen, että eivät kuitenkaan ole äh, äh, turvallisia. Ja sitten siellä yhtäkkiä lähdetään, että jaha, kriteerit täytetään, miksi me emme ole jäseniä. Pitää, pitää varansa. Ja sitten vielä yksi huomio jos me puhumme menettelyjen nopeuttamisesta, tämän kytkeytyy turvapaikkapaketin määräyksiin koskien vastaanottoa ja, ja hankintoja, tuota, tavarahankintoja. Kaikki jäsenmaat ovat, ovat sen täytäntöön panneet mahdollisesti. Se pitää tarkistaa Tämä, jos ei ole näin asioita, miksi me, miksi me voimme sitten, miten me voimme puhua mikään prosessin nope, nopeuttamisesta, jos koko paketin perusperiaatteita ei vielä ole sovellettu käytäntöön. Eli täytyy katsoa, että, että me tässä päätä e, e, yhdestä toimenpiteestä e, irrallisena, vaan että sitten se, katsomme myöskin, miten se kytkeytyy toisiin toimenpiteisiin ja huolehdimme siitä sitten, että kaikki toimenpiteet toisiaan täydentävät niin että lopputuloksena on sitten hyvä kokonaispaketti, eikä vain osa palapelin paloja, jotka oikein yhteyden sovi. Kiitos. Olen jäsenellyt niin tätä keskustelua, mutta totta kai jokainen voi puhua sydämessä kyllyydestä. Cornelia Ernst seuraavaksi. Ja, vielen Dank. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass jetzt agiert wird. Seit... Tärkeää tietysti, että, että äh, nyt äh, toimitaan äh, ja hyvä, ettei, että parlamentti on tässä tietenkin mukana ajatellen tätä siirtomekanismia. Hyvä, että tietenkin useammat, yhä useammat maat siihen osallistuvat. Ja että, että sitten myöskin tämä vastuu kannetaan myöskin sitten tasapuolisemminkin. Jotkut sitten kriteerit ovat vain jäsenmaakohtaisia ja ne ovat monta kertaa sitten liian lyhytnäköistä politiikkaa, jos ajatellaan, ää, ajatellaan näitä mm, väestöryhmiä, jotka ää, näihin maihin sitten pyrkivät. Ää, pitäisi miettiä se, että sitä, että jos jo on jotain suuria yhteisöjä olemassa, niin kuin esimerkiksi Saksassa on, Saksassakin on esimerkiksi vahva kurdiyhteisö, jos, jos näiltä seuduilta, näistä, näistä piireistä, y- yhteisöistä sitten ihmisiä tulee, niin se on silloin järkevää. Muussa tapauksessa ei oikeastaan ole. Pitäisi katsoa ensin sitä, mitä itse näihin maastamuuttajiin tulee hän mielessään sitten monta, monta kertaa sitten jatko, matkan jatkuminen Euroopassa. Täytyy katsoa ensinnäkin päättää, mikä on sitovaa, jos näistä sitovista seikoista päätetään, niin, niin pitää olla edetä huolesti tässä nyt neuvosto on aika vastuuttomasti näitä asioita ajanut. Ylipäätänsä tämä turvapaikkajärjestelmä pitäisi Eh, yhdenmukaistaa, harmonisoida. Muussa tapauksessa emme tässä pääse tässä eh, asiallisesti eteenpäin. E, e, siinä, että tietyissä maissa sitten jotkut tapauksissa jotkut maat ottavat näitä vastaan, jotkut taas e, eivät. Ja sitten vielä minusta tämä eh, ehdotus, mistä tässä puhutaan, Äh, Dublin-järjestelmään vedotaan, mutta sehän on kuollut äh, jo äh, kirjaimenakin. Et, mihinkään Dublin-järjestelmään tätä ei kannata, tai näihin puitteisiin ylipäätään sijoittaa eikä sinne puhua, koska Dublin on kuollut sopimus. Tässä on aika lailla vastalauseita vastustusta tähän, tähän asiaan tältä osin. Ja, mitä sitten tulee näihin uusiin maihin ja Kööpenhaminan kriteereihin ja täyttämistä, se on aika irrelevanttia. Se on paljon maita, jotka eivät ole edes kykeneviä toimimaan, kun niin joku kosi, Kosovo esimerkiksi voi omilla jollain seistä ollenkaan. mitkä kriteerit sitten päättävät ja miten päätetään, että ne voisivat olla pakolaisten maahanmuuttajien kannalta sitten turvallisia? Ajatellaan vaikka Roma-yhteisöä. Väitetään, että esimerkiksi heitä sitten sorrettaisi näissä mainitussa, minä, minä mainitsen esimerkiksi vaikka osin, e, niin joka sen pystyy todistamaan, että ei sellaista ole, niin on kyllä jonkun palkinnon arvoinen. On koko joukko vähemmistöjä on näissä maissa mm, pulassa. Kosovossa esimerkiksi Äh, nämä äh, niin sanotut turvalliset äh, lähtömaat pitää sitten arvioida sitten myöskin siltä kantilta, että siellä on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, eikä pelkästään paperilla katsota mahdollisia turvallisuuskriteerejä. Kiitos. Cecilia Wikström. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin Käsittelen turvallisten alkuperämaiden luettelo. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, että jatkuvasti on korostettu sitä, että jos tätä täytäntöönpana, niin aina täytyy noudattaa yksilön turvapaikka-oikeutta. Luettelo ja turvallisen alkuperämaan käsite ei millään muotoa saa loukata tätä oikeutta. Oli kiva kuulla, että komissio tätä tähdensi ehkä olisi hyvä edelleen pitättävä mielessään. Kun nyt olen itse esittelijänä Dublin-asetuksen tarkistuksessa, tai olin viime kaudella, me teimme kovasti töitä, ja kyllä on sanottava nyt kaikille, että kukaan ei ole sen tyytyväisempi kuin minä, kun nähden, että Dublin-asetus ei oikeastaan auta meitä tässä tilanteessa. Vihdoinkin me huomaamme, mitkä ovat ne kaikkein ilmeisimmät puutteet tuossa välineessä. On todellakin surullista, että juuri nyt näinä aikoina joudutaan huomaamaan, että tarvittiin näin valtava kriisi jäsenvaltiossa tämän tajuamiseen, mitä virheitä siellä on. Todettakoon, että moni jäsenvaltio edelleen elää jonkinlaisessa itsekieltämisen tilassa. Herätkää ja katsokaa, mikä on todellisuus. Se olkoon minun viestini teille kaikille. Kolme kysymystä komissiolle. Muut monenkin asian selvittämiseksi ehdotuksessa, jotta voimme paremmin ymmärtää. Ensinnäkin 33 a artikla Aivan viimeisessä virkkeessä kohdassa 6 on mukana sääntö, jonka mukaan vähimmäismäärä ihmisiä, jotka voidaan sisäisesti siirtää, kriisitilanteen mekanismien nojalla ei voi olla yli 40 prosenttia turvapaikanhakijoiden hakemusten määrästä tuossa maassa en, kuusi kuukautta ennen kuin tämä delegoitussäädös on hyväksytty. No, jos nyt oikein ymmärsin tämän menettelyn, voi olla kyse kahdestakin vuodesta. No, oletetaanpa noin aritmeettisesti, en totta kai halua teitä pitkästyttää, vaan otan paremminkin esille sen johtopäätöksen, joka tässä seuraa. Vaarana saattaa nimittäin olla, että tämä siirtomekanismi on vähän liian heiveröinen, jotta voidaan auttaa jäsenvaltio, joka tarvitsee apua. Nimittäin jos nyt näitä syynää tarkemmin tämän virkkeen rinnalla, niin tajuaa, että aika harva oikeastaan siirrettäisiin loppujen lopuksi. Toinen kysymys. Kysyisin tukiviraston roolista – kun ajatellaan niitä henkilöitä, jotka pitäisi sitten siirtää aikanaan. Jos nyt olemme ymmärtäneet oikein komission ehdotuksen, tukiviraston rooli on neuvoantava. No minun ryhmässäni jo pitkäänkin on pyrkinyt tätä miettimään. Me halusimme esittää vahvempaa osaa ajasolle tukivirastolle, että se saisi myös vastuun siitä, että se jopa toteuttaisi valintaprosessien yhdessä totta kai kansallisten viranomaisten kanssa. Näin jäsenvaltiot, jotka vastaanottavat siirrettyjä henkilöitä, voisivat olla varmoja siitä, että siellä on puolueeton osapuoli valintaa tekemässä. Lopuksi olisin kiitollinen, jos komissio voisi vähän valaista myös sitä, miten Dublin-järjestelmän assosioituneet maat voisivat olla mukana Tanska, Norja, Islanti ja Sveitsi. Joutuvatko he sitten valitsemaan, pitääkö kiinni Dublinista vai ei muutosten jälkeen? Jos kriisitilanteen siirtomekanismi hyväksytään, niin merkitsisikö se, että noiden maiden pitäisi vastaan ottaa turvapaikanhakijoita mekanismin nojalla? Joutuisivatko he myös maksamaan 0,002 prosenttia BKT-osuudesta siinä tapauksessa, että eivät halua osallistua siirtomekanismiin. Tässä minun kolme kysymystäni näin alustavasti. Kiitos. Mainitsisin vielä, että kunkin kolmen osion peräänkuulan komissiota, eli kertokaa tarkemmin, mitä haluatte komission vastaavan. Ja se niin seuraavaksi se on raja ensimmäisenä. <clears throat> Eh, Kiitoksia. Eh, Euroopassa eh, näkyvä tilanne osoittaa selvästi, että Dublin asetus on aikansa elänyt. Ja nyt on tietysti tärkeää hoitaa tämä siirtymä uuteen järjestelmään asian niin ikään sitten koko Dublin-komissio tulee purkaa ja romuttaa ja otetaan uudet ehdot turvapaikan hakemiseen. Ja sitten tämä siirtomekanismi toteuttaminen on olennaista, että ihmiset sitten, jotka ovat jumissa eri paikoissa, saavat sitten ihmisarvoista kohtelua ja onko sitä oikeusturvaa kohdakseen mekanismin pitää olla pakollinen, koska se lähettää sitten selkeän signaalin sitä kautta, että jokaisella, jokaiselle maalle, että kantavat sitten tasapuolisesti vastuunsa. Se, että voitaisiin ostaa itsensä vapaaksi tästä vastuusta on, on aika hämmentävä. Mitkä syyt sitten voisivat olla perusteina tällaiselle poikkeukselle? Ei huono talous tähän riitä perusteeksi ehdotuksessa puutteena on selkeästi se, että ei sinne oteta ollenkaan huomioon yksilön oikeuksia, koska yksittäisillä äh, maasta maahanmuuttajilla näitä olevan mitään sanottavaa tähän siirtopäätökseen. Äh, siinä on tästä maasta karkottamisesta periaatteessa äh, kysymys, vaikka se onkin toisella termillä kuvattu. Millä tavalla sitten tämä ehdotus sitten täyttäisi yksilön tarpeet ja halu, toiveet tässä uudelleen sijoittamismekanismissa, niin ettei sitten tulla polkeneeksi hänen ihmisoikeuksia. Mitä sitten tulee näihin tur, tu, turvallisuihin maihin, ja tässä mainittiin esimerkiksi romanit, ja, ja ylipäätänsä koko tämä keskustelu niin sanotusta turvallista maista. Ainakin kolme, eli neljä seitsemä, mainitussa seitsemästä maasta ole turvallisia, mitä romaaneihin tulee ei niitä heitä nyt siellä kuoleksi ammuta eikä näin päivittäin pahoinpidellä, mutta kuitenkin asuvat sitten ihmisarvoisesta ja ei-ihmisarvoista elämää ja hyvin surkeissa olosuhteissa vainottuina. Siltä osin Balkanin sota ei suinkaan vielä ole ohi ja päättynyt. Miten voisimme sitten taata, että myöskin heidän turvapaikkakäsittelynsä sitten hoituu? asianmukaisesti. Kiitos kollegat. Ja nyt suljen ensimmäisen osion puheluetteloon. Tässä tulee muita osioita keskustelua valten. Jos ette tässä nyt ole mukana, niin voitte sitten ilmoittautua seuraaviin kahteen. Ne, jotka ovat ilmoittautuneet tähän asiaan luettelolla. Eli nyt seuraavaksi Maalin Björk. Kiitos. Aika paljon on tullut esille niitä, jotka haluaisin ottaa esille niitä toista. Mutta minä haluaisin nyt vielä tähdentää yhtä asiaa, jonka Sorajakin otti esille. Eli mitä tulee siirtomekanismin ylipäätään, niin jollain tavalla yksilön toiveet olkoot myös jossain roolissa, jos ajatellaan perhesiteet ja niin edelleen. Eli yksilöiden toiveetkin täytyy jotenkin huomioida. Lisäksi minä olen sitä mieltä, että jos ei Dublin asetusta kyseenalaisteta ja jos ei laillisia keinoja myöden voi tulla, niin me olemme hyvin kaukana kokonaisvaltaisesta ratkaisusta. Eli käy aika hankalaksi hyviä päätöksiä tehdä, vaikka tämä nyt on yksi askel siihen suuntaan. Meidän täytyy tämä hoitaa oikeudellisesti. Ja siihen tarvitaan kunnon suunnitelma kerta kaikkiaan. Mitä tulee sitten näihin turvallisiin alkuperämaihin, niin Täällä on aika viisaasti jo todettu, meidän mielestämme luettelo ei ole sellainen, joka perustuu kunnon kriteereihin. Ja kuten täällä joku otti jo romaanit esille, turvapaikanhakemuksen käsiteltäessä, jos ajatellaan, että neuvosto ja EASO olivat se, mitä ei Turkinkaan pitäisi olla, Turkistakin Tulee paljon myös hakemuksia, jotka ovat ihan perusteellisia. Yli 20 prosenttia hyväksytään. Se on aika korkea luku kuitenkin, kun ajatellaan, että ei, ehkä siksi tämäkään maa voi olla listalla. Siinä lyhyt kommenttini, kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Roald Wienberg. Eh. Kiitos eh, puheenvuorosta. Eh, tämä on hämmentävää tämä komission ehdotusta näistä kriisitilanteen äh, siirtomekanismista. Siinä todetaan, että sitten tämä aktivoituisi näissä kriisitilanteissa. Millä tavalla komissio sitten tällaisen kriisitilanteen äh, määrittelee äh, seuraavalla kerralla? On kenties joku muun tyyppinen tilanne sitten verotaan, me todetaan myöskin näistä, näistä maista, että niiden pitäisi täyttää Kööpenhaminan kriteerit, mutta eihän se voi päteä maihin, jotka ovat jo EU-ssa jäseninä. Pitääkö todella näin korkeat vaatimukset olla sitten äh, olla turvalliseksi äh, maaksi leimautumiseksi? Eikö YK-kriteerit olisivat hyviä? Kööpenhaminan kriteerit olisivat siinä vain täydennyksenä. Thank you very much. And next is uh, Sylvie. Kiitoksia. Sitten Sylvie Guillaume seuraavaksi. Merci, on vous priant. Kiitos. Pahoittelut, että olen myöhässä. Kyllä. Kysymys turvallisten alkuperämaiden luettelosta on hyvin kaoottinen, se on hyvin kaoottinen historia unionissa. 2013 siitä puhuttiin, kun uudistettiin menettelydirektiiviä, on poistettu käsite, silloin poistettiin käsite tällaista eurooppalaisesta luettelosta, jotta saatiin kansalliset luettelot, mutta tämä oli hyvin pragmaattinen valinta. Muun muassa tämä direktiivi kuitenkin sisältää tärkeitä osia, jotta voidaan lisätä koherenssia tälle määritelmälle. Siinä on määritelty paremmin, mitä kriteereitä käytetään luettelon laatimisessa muun muassa, ja modaliteetit, joita käytetään. Tarkensin tämän, sillä komission on viitattu siihen, että kunnioitetaan tämän direktiivin elementtejä, erityisesti kysymyksiä, mitä tulee oikeuksiin ja oikeuksiin ja takuisiin oikeusmenettelyissä. Täytyy todetaan, että menettelydirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä erot soveltamisessa ovat lisääntyneet. Oli kyse sitten määritelmän soveltamisesta tai muista osista. Olen samaa mieltä niiden kommentoijien kanssa, jotka täällä puhuvat aikaisemmin muun muassa Sippel liittyen Kopenhaminan kriteereihin muun muassa – niiden uudistamisen lisäisin muutaman kysymyksen vielä tähän lyhyen puheenvuoroni. Mitä tulee Turkin tapaukseen, niin kuin tässä puhuttiin, niin hyväksymisaste tietääkseni on noin 25 prosenttia sen hakemusten osalta. Ja myös mitä tulee tämä siihen, että poistetaan maa täältä, tästä luettelosta ja sen soveltaminen kansallisella tasolla, jos esim eurooppalainen maa otetaan pois tästä johtuen tilanteen muutoksen myötä, mitä tapahtuu kansallisella tasolla, jos tämä valtio kuuluu kansalliseen luetteloon ja mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä. Tarkoittaako se sitä, että jos maa otetaan pois tästä yhteisestä listasta, niin otetaanko se pois myös automaattisesti kansalliselta listalta? Kiitos, Silvi. Herra Val- Valero. Kiitos puheenjohtaja No aika paljon täällä on jo todettukin, eli minä otan esille muutaman kysymyksen, jotka minusta ovat erityisen tärkeitä. Ja kuten moni muu on jo todennutkin, turvapaikanhakijan omat toiveet ovat tärkeässä asema siirrossa. Kun me kävi viikko sitten keskustelua tästä, olin ymmärtävinäni, että komissio oli parlamentin kanssa samoilla linjoilla tässä asiassa. Eli tässä täytyy myös huomioida hakijan omat toiveet. Näin voidaan välttyä myös toissijaiselta muuttoliikkeeltä. Mutta kun neuvosto pääsi ääneen, niin se kanta oli paljon kielteisempi. Eli kuten Soraja Post juuri aikaisemmin totesi, kyse on tavallaan karkottamisesta jostain maasta. Eli ei siellä voi itseä tuntea kotoisaksi. Eli siksi haluaisin tietää, onko komissio myös samaa mieltä parlamentin kanssa. Eli pitäisi myös taata turvapaikanhakijoiden omien toiveiden huomioiminen, että nekin jotenkin täytetään. Sitten turvalliset maat, niin moni on tästä jo puhunutkin, ja tilannehan on Turkissa sellainen, että lehdistövapaus ei ole ihan toivottavalla tasolla – ja totta kai siellä on tavallaan nyt tulitaukokin leika, loukattua. Komissio mainitsi seitsemän maata nopeassa tahdissa. Otetaanko Turkki jo alusta lukien, kun tilanne on rauhoittunut, vai mitä komissio on tästä ajatellut? Ja sitten komissio totesi myös, että meidän pitää keskittyä niihin, jotka pakenevat sotaa juuri nyt, ja siitä olen totta kai ihan samaa mieltä. Mutta esittäisin kysymyksen, entäpäs ne, jotka kyllä tulevat, mutta eivät sotaa pakene tai konfliktia, mutta muista syistä pakenevat. Heitäkin on todella paljon. Meidän täytyy löytää laillisia väyliä heillekin, myös ne, jotka tulevat työskentelemään Eurooppaan. Eivät he ehkä nyt ole siirtomekanismissa mukana, mutta kyllä on hyvä miettiä heidänkin kohtaloaan, kun tarkastellaan tätä ongelmatiikkaa kokonaisuudessaan. Kiitos. Okay, next is, um... Kiitoksia. Sitten Rova Dali. Thank you, Chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Puhun niin lyhyesti kuin mahdollista. Keskityn tähän siirtomekanismiin. Ehdottomasti, mitä komissio ehdottaa, on askel oikeaan suuntaan, mutta emme voi katsoa tätä tyhjiössä, niin kuin mainittiin jo, ja minusta tämä voi toimia ainoastaan, jos onnistumme muuttamaan Dublinia tavalla, joka on järkevä ja tavalla, joka on menestyksekkäs helpottamaan tilannetta. Ja loppujen lopuksi haluamme päätyä tiettyyn tavoitteeseen. Mä sanon tätä jo vuosia, että Dublinia pitää muuttaa ja nämä eri ratkaisut No ei ole yhtään noa ratkaisua, mitä voidaan katsoa tyhjössä pohtimatta sen vaikutusta eri muihin ratkaisuihin, jotka tulevat mukaan kuvaan. Haluaisin estää muutaman kysymyksen komissiolle liittyen siirtomekanismiin. Komissio sanoi, että siirtomekanismi, jota se ehdottaa, sitä sovellettaisiin kriisitilanteessa, voiko komissio selventää tarkemmin, mitä pidettäisiin hätätilanteena tai kriisinä pätee, onko tämä koko EUn hätätila tai kriisi vai onko se vain yhdessä jäsenvaltiossa oleva tila. Sanon tämän, koska aikaisemmin on ollut tilanteita, joissa valtio, jäsenvaltio, viittaan tässä Maltaan, siinä viitattiin hätätilanteeseen saarella, mutta sitä ei tilat, pidetty sitten koko EUn hätätilan tai kriisinä. Toinen kysymys, joka liittyy kriteereihin, joita komissio mainitsi. Sanottiin, että mekanismi perustuu neljään kriteeriin. Väestö, BKT, työttömyys ja työpaikan, turvapaikanhakijat per capita. Ne on painotettu, mutta komissio ei mainitse jäsenvaltion koko, Haluaisin kuulla komment, komission kommentin tähän, syöminestä, niin jäsenvaltion koko, jäsenvaltion kapasiteetti tai kyky ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä, ne pitää ottaa mukaan näihin painotettuihin kriteereihin. Kiitos. Thank you. Um, next is Scar Keller. Sitten Scar Keller, Haluatko vielä? Sitting in the wrong camp today. Um, thanks, uh, and Kiitos komissiolle pysyvän siirtomekanismin osalta. Ehkä tärkeintä on, että saadaan se nyt kuntoon. Ei tässä nyt voi jatkaa, että meillä on mekanismi toisensa perään siirtoja varten. Mikä sitten seuraavaksi tulee, jos tulee nyt tämä, kun tilanne kehkeytyy koko ajan. Me tarvitsemme pysyvän siirtomekanismin kriisitilanteita varten. Sitä me todella nyt odotamme neuvostolta. Parlamentti haluaa tässäkin olla säätämässä lakia. Olen samaa mieltä kollegan kanssa, että kun täytyy huomioida myös turvapaikanhakijoiden toiveet, että voidaan välttää sieltä muuttoliikkeeltä, jos toimitaan kuten neuvosto ja vähän komissio viime aikoina, niin silloin mennään kyllä päin mäntyä. Siinä myös hyväksyttyjen pakolaisten oikeuksia poljetaan, kun ajatellaan, mitä on saatu turvapaikkadirektiiviin. Siksi on erittäin tärkeää, kiitoksia kovasti, tarkkaan, minkä tyyppistä lainsäädäntöä noi vain äkkiseltään muutetaan jonkinlaisen hätäpäätöksen pohjalta. Eli ei tässä lainkäyttötoimit riitä, eivätkä auta. Ensinnäkin täytyy tunnustaa nämä turvapaikanhakijat normaalina hakijoina. Todellakin vastaanottava jäsenvaltio ja pakolainen voi hyötyä tästä päätöksestä. Ja kuten kollegat ovat todenneetkin, niin täytyy myös miettiä turvapaikanhakijan toivetta, minne mennä. Toivota tervetulleeksi, jos joku sanoo, että emme halua pakolaisen, niin kukapa sinne haluaa mennä. Ihmiset ehkä pelkäävät, mitä heille tapahtuu. Mutta jos sanotaan, että toivotamme teidät tervetulleeksi, pyrimme myös auttamaan teitä kotouttamaan, helpottamaan kotouttamista, niin silloin tilanne olisi tyysin toinen. Thank you. Kiitos. Holmeier, e, mutta ehkä olen valmiina. No, herra Kirkhope ensin. Ευχαριστώ κύριε Τα έχουμε πει σχεδόν όλα οι συνάδελφοί μου. Kiitos kollegat ovat sanoneet melkein kaiken jo. No, haluaisin puhua näistä hotspotseista, jotka ovat hyvin tärkeitä koko tälle pakolaisten vastaanottomenettelylle. puhu, näistä puhutaan paljon näistä paikoista, näistä etulinjan maista, mutta ei tiedä tarkalleen, mitä he ovat, onko niitä. Haluaisin, että komissio kertoisi meille lisää tästä hotspot-aiheesta puhutaan tilapäisestä siirtomekanismista tai toisaalta pysyvästä mekanismista tai hätämekanismista, mutta mitä komissio tulee tekemään, kun tietyt valtiot kieltäytyvät osallistumasta mekanismiin, olisi tilapäinen tai ei, tai pysyvään. Kiitos. Onko teillä ratkaisuja? Kiitos, herra Kirkkos. Herra Halla-aho. Thank you, Chairman. I will speak in Finnish. Kiitoksia Suomea. Kysymys liittyy turvallisiin lähtömaihin ja niiden määrittelyyn. Onko komissio sitä mieltä, että unionin pitäisi muodostaa yhteinen linja myös sellaisiin tärkeisiin lähtömaihin kuin Irak ja Somalia ja niiden sisällä yksittäisiin alueisiin? Tällä hetkellä jäsenmaiden tulkinnat ovat hyvin vaihtelevia – Osa jäsenmaista pitää joitakin Irakin ja Somalian alueita niin turvallisina, että niistä tulevat henkilöt eivät ole suojelun tarpeessa. Osa taas myöntää kaikille näistä maista tulleille suojelua. Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että tuhannet irakilaiset ja somaliat ovat, somalit ovat viime kuukausina matkustaneet Saksan, Tanskan ja Ruotsin läpi Suomeen – vaikka sääntöjen mukaan heidän pitäisi rekisteröityä ensimmäisessä turvallisessa maassa. No, tällainen spontaani muuttoliike ja turvapaikkashoppailu vaarantaa Schengen-järjestelmän, koska se vie sen uskottavuuden. Jäsenmaat alkavat ottaa käyttöön omia, ne alkavat valvoa omia kansallisia rajojaan, jos tällaista, tällaista erilaisista käytännöistä johtuvaa liikettä ei saada hallintaan. Kiitos. Kiitoksia sitten viimeisenä tässä luettelen Holmajan myös, kun hän ei ollut koordinaattoritten aikaan paikalla, vielä kaksi esittelijääkin. Kaikki muut otetaan seuraavassa osiossa, kun meillä on vielä pari osioita tulossa tässä keskustelussa kurinalaisesti. Eli viimeisenä tässä Herra de Pere, Gérard. Euh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Minun puheenvuoroni on samansuuntainen kuin mitä Cecilia tässä esitti. Olen samaa mieltä hänen kanssaan ensinnäkin. Kuulin sanottavan, että Dublin on kuollut No, johtuen, tähän, johtuen tästä pysyvästä mekanismista, joka nyt perustetaan, mutta 40 prosenttia ihmisistä tulee saapumaan jäsenvaltioon, jotka voitaisiin siirtää, eli 60 prosenttia tulee jäämään tähän vastaanottomaltioon. Esimerkiksi jos huomenna 200 000 pakolaista saapuu Italiaan, niin 80 000 voidaan siirtää ja 120 000 jäävät sitten Italian viranomaisten harteille tässä, tästä on kyse. Eli solidaarisuus on, no, äh, hädin tuskin solidaarisuutta, vaan puhutaan 40 prosentista. Piti tämä mainita, sillä pitää äh, puhua siitä, että tiettyjä valtioita, niiltä ei oteta pois taakkaa, vaan otetaan alle puolet pois. Toiseksi kysymys komissiolle. Ihmiset, heitä ei voida siirtää, jos he eivät, jos heillä ei ole kansalaisuutta. 75 prosenttia prosenttia ihmisistä, jotka ovat pyytäneet turvapaikkaa, ovat kansalaisuudettomia. Ketä nämä ovat? 75 prosenttia. Mitkä valtiota ovat tällaisia, sillä määritelmässä vain nämä ihmiset, vain nämä kansalaisuudet ovat hätäviä kolmas. Turvalliset alkuperämaat olisivat samaa mieltä siitä, että tarvitaan tämmöinen järjestelmä ja meillä on ongelmia luettelon kanssa, mutta yksi on ongelmallinen, nimittäin Turkki. Jos tarkastellaan tilastoja hakemusten määrä, hyväksyttyjen hakemusten määrä Fyromin kohdalta on 0,1 prosenttia, kosovan kohdalta 6 prosenttia, Montenegro 3 prosenttia, Serbia alle 2 prosenttia, mutta lähes 24 prosenttia Turkin osalta. 24 prosenttia Turkin osalta, joten sitten kysymyksen, tai mikä nyt tilanne on Turkin osalta, sitä johtaa megalomaanikko, entinen sotilas, joka haastaa sotaa omassa maassaan joten minusta tämä vaikuttaa hämmästyttävältä, että tämä valtio nähdään tällä listalla. Toinen kysymys komissiolle pitää siirtää ihmisiä tulomaasta tähän siirtomaahan, minkälaisia asiakirjoja he tulevat saamaan, kuka ne heille toimittaa, siirtymäviisumeja, kuka tulee määrittelemään asiakirjojen tyypin, jotka he tulevat saamaan, jotta pystyvät siirtymään rajojen yli. Huomasin, että delegoidut säädökset, joita komissio tulee käyttämään, ovat äärimmäisen tärkeitä mittavia ja uskonpa, että meillä tulee mahdollisuus keskustella tästä syvällisesti, sillä se, että annetaan komissiolle tämä määräntävalta telekunnan myötä vaikuttaa minusta privilegiolta, joka on hyvin huomattava. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Holmajer. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, ensinnäkin tähän siirtomekanismiin liittyen minulla olisi seuraava kysymys komissiolle. Jäsenmaissa puidaan erityisesti sitä seikkaa, miten se maa, josta pakolainen pakolaiset sitten jaetaan maiden kesken, pitääkö sitten tämmöisen maan kyetä esittämään jonkinlaisen kyvyn ottaa vastaan tai olla kyvyttömyytensä ottaa niitä vastaan verrattuna sitten muihin. Muussa tapauksessa miten nämä kyetään sitten jakamaan jäsenmaiden. Jos ei tätä selkeytetä, niin jäsenmaiden välinen kina vain yltyy. Sitten tämän äh, sekundaarisella äh, äh, pakomatkalla tulee ihan uusi merkitys sitten, jos pakolainen joutuu jatkamaan sitten matkansa toi, yhdestä periaatteessa turvallisesta maasta toiseen maahan, millä tavalla komissio reagoi sitten järjestä, estämällä sitten, miten se aiotaan estää sitten siirtyminen toiseen jäsen, jäsenmaihan. Äh, äh, muussa tapauksessa, kun siirtomekanismilla ei ole mitään järkeä, jos henkilö saman tien heti seuraavana päivänä jatkaa kenenkään estämättä matkaansa jonnekin muualle. Äh, samoin tämä liittyy näihin turvapaikan hakukysymyksiin. Esimerkiksi Saksassa, Saksassa kolmannes tulijoista ei ano ylipäätänsä turvapaikkaa ollenkaan. Eli tämä tietenkin sitten hmm, johtaa siihen, että pohditaan millä tavalla tällainen henkilö sitten siirretään se, eh, johonkin seuraavan paikan, jos ei hänellä henkilöllä ole, ole mitään henkilökohtaista hätää siinä mielessä, että ei halua edes turvapaikkaa, eh, vaan haluaa sitten eh, itse johonkin tiettyyn paikkaan ja kieltäytyy rekisteröitymästä sillä perusteella, ettei hän ylipäätänsä aio tätä turvapaikkaa hakea E, kysymys on, e, on siis nimenomaan näistä, jotka, e, ei välttämättä niistä kaikista, jotka kyseessä maassa ovat, vain ainoastaan niistä, jotka sitten eivät halua tätä turvapaikkaa ollenkaan. Heidän kohtaansa minua tässä hertää. Esimerkiksi Turkissa, sikäli kun ymmärrän tätä, näitä lukuja ja peria, perustan Saksan tilastoihin, että saavat sitten tällaista toissijasta suojelua, koska ovat siellä rajaseudulta esimerkiksi lähtöisin ollessaan osittain syyrialaisiakin. Ja näin sitten tämä tunnustamisperusteet pitää sitten tarkkaan analysoida, jotta voitaisiin saada se selville, mistä, mistä se periaatteessa nyt kiikastaa ja keskustella näistä sitten kumppanien maiden kanssa ajatellaan vaikka nyt sitten näitä vaikka kroatialaisia ja ylipäätänsä näitä eri, erilaisia mm, sotilaallisia järjestelyjä sitten vaikkapa juuri Turkista lähtöisin olevien osalta. Stevens. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Minä tiedän, että tämä alkaa olla vähän toistoa, mutta haluaisin kuitenkin yhden asian sanoa liittyen uuteen pakolliseen siirtomekanismiin. Ei se riitä. Tässä on sivutettu kokonaan ulkorajojen valvonta. Euroopan unionia hajavat kansalliset intressit. Ei tässä oikeastaan turvapaikan hakijoiden etua olla ajamassa. Me olemme aika yllättyneitä, että tavoitetaso on niin alhainen ehdotuksessa. Siirtomekanismi varmasti johtaa uusiin virtoihin meka- kiintiöiden takia, mutta mitä tulee nykyisiin muuttovirtoihin Euroopan suuntaan Schengen-alueella, niihin ei puututa. Että se ei kunnolla noudateta myöskään Schengen-säännöstöä. Meidän täytyy noudattaa menettelyjä sen sijaan, että toteutetaan operaatioita niin, että voidaan Kreikalle ja Unkarille osoittaa solidaarisuutta. Kuitenkin tämäkin on unohdettu. Jopa niin kutsutut hotspotit, joissa Frontex ja Euroopan unioni pyrkii jäsenvaltioita tukemaan, on unohdettu ehdotuksessa. Täällä vaaditaan enemmän nyt Eurooppaa mutta ilman, että muutetaan nykyisiä sääntöjä. Toivottavasti ministerit neuvoston kokouksessa voivat hyväksyä sellaisen kannan, on, on sellainen kanta, jota mekin voimme tukea. Kiitos. Thank you. Kiitos. Korat Sabiot. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Esimerkiksi suhtaudun myönteisesti komission ehdotuksen pysyvästä siirtomekanismista Tarvitsemme sen niin pian kuin mahdollista ja on hyvä, että se on otettu yhteispäätöksen avulla kysymyksiä komissiolle, miten he suhtautuvat tähän vastuudenjakoon jäsenvaltioiden välillä, jotka tekevät siirtoja, ne jotka toisaalta vastaanottavat, kuka päättää ja miten monta ihmistä, kenet he valitsevat, ketkä he valitsevat ja kuka tekee lopullisen päätöksen ja miten tämä toimisi käytännössä. Tuon huomioon myös se, että on monia ihmisiä, niin paljon ihmisiä, jotka saapuvat tällä hetkellä. Toinen kysymys, mitä laps, entäpä lapset, siirtomekanismi, onko siinä annettu mitään prioriteettia yksin tuleville alaikäisille tai perheenyhdistämiselle ynnä muille kolmanneksi. Ehdotitte aktivoida se delegoidun säädöksen myötä, jos voisitte selittää selvemmin, missä tilanteessa, mikä, millä kriteerein tai mikä on tilanne, jolloin mekanismi aktivoitaisiin. Sitten neljäs kysymys, saman suuntainen kuin mitä Monika jo esitti, mitä tapahtuu, kun henkilö siirretään toiseen jäsenvaltioon, tämä siirto päteekö se vain tuohon jäsenvaltioon, vai voiko tämä henkilö siirtyä vapaasti Schengenissä sillä ongelma, joka on meillä on, että tiedämme, että on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat houkuttelevampia kuin toiset, Joten jos siirto tarkoittaa sitä, että menee toiseen jäsenvaltioon, mutta sitten kahden päivän kuluttua he menevät tämmöisiin tyypillisiin jäsenvaltioihin, jotka tunnemme, niin siirtomekanismi sitten de facto raukeaisi ja epäonnistuisi. Ja totta kai pitää kunnioittaa ihmisten valinnanvapautta, mutta samalla pitää saada aikaan todellinen siirtomekanismi, mitä tulee suojeluskentoon. No toinen kysymys ensin, miksi komissio ehdottaa vain pakollista siirtomekanismia eikä uudelleen sijoittamisjärjestelmä, sillä uudelleen sijoittaminen on laillinen ja oikea tapa tulla sisään. Ja kaikki tämä keskustelu siitä, että avataan uusia tapoja, miksei käytä, käytettäisi uudelleen sijoittamista. Siinä vältettäisiin se, että ihmisten pitäisi ottaa riskejä ja matkustaa niihin valtioihin, joissa on, joissa on, jotka ovat ulkorajalla, EUn ulkorajalla. Joten tämä on minulle mysteeri, halusin selvennystä tähän komissiolta, Sitten turvalliset alkuperämaat, suhtaudun myönteisesti myös tähän kirjoitukseen ja kuulinkin kollegoilta. No tämä on outo, sillä komissio puhui hyvin selvästi siitä, että tämä ei tapahdu siten, että ei, ei käsiteltäisi näitä hakemuksia yksilöllisesti. Ja kaikki tämä keskustelu Turkista on ymmärrettää, että totta kai silti arvioidaan hakemuksia yksilöllisesti, tapauskohtaisesti, että ihmisiä ei lähetetä joukoittain takaisin Turkkiin ihan noin vain, jos ymmärsin oikein. Toinen kysymys. No on jäsenvaltioita, joilla on jo omat luettelonsa, ja ne eroavat komission ehdottomasta listasta, niin miten tämä kaikki saadaan yhteen tämä palapeli, miten se toimisi käytännössä. Ja sitten vielä yksi kysymys. Entäpä Gambia, Pakistan tai muut valtiot, joissa tällä hetkellä on valtavasti, josta tulee valtavasti ihmisiä, kyseessä on, taloudellisia, maahanmuuttajat ovat taloudellisista syistä, eivätkä pakolaiset, totta kai kaikilla on oikeus etsiä turvapaikkaa, mutta komissio, tuleeko se rajoittamaan turvallisten alkuperämaiden luettelua ainoastaan ehdokasmaihin vai tarkastellaanko myös muita valtioita, joista tulee enemmän maahanmuuttajia taloudellisista syistä, eikä turvapaikanhakijoita. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten kun liese. Kiitoksia. Ja aivan lyhykäisesti. Puhuminen kyllä täällä on niin paljon jo sanottu e, ennen minua. Minä olen samaa mieltä ehdotusten kanssa. Tässä toisessa muuttopaketissa, jonka komissio on tehnyt, olen ilo, toivon, että neuvosto toimii perään samalla tavalla – Tämä olisi merkittävä askel eteenpäin, varsinkin yksilöidään säännöt tässä siirtomekanismissa, joka olisi pysyvää. Se vaikuttaa tasapainoiselta ehdotukselta. Ehkä jos ajatellaan työttömyyslukuja, se on nyt 10 prosentin luokkaa, niin ehkä sitä voidaan nostaa, mutta se nyt on yksityiskohta se. Sen sijaan minä haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy turvallisten maiden luetteloon. Täällä jo todettiinkin, että jos turvapaikan hakija, siis kansalainen, joka tulee jostakin näistä maista, jotka ovat luettelossa, niin ainakin kuitenkin käsitellään tämän hakemus. Haluaisin nyt tietää tavallaan lainausmerkeissä, mitä hyötyä on ajatellen hakemuksen käsittelyn nopeutuksen kannalta. Eli mitä tämä uusi menettely tarkoittaa. Ja lopuksi vielä, tässä täytyy enemmän vielä palauttamisessa kyllä tehdä, jos joku ei saa poliittista suojelua tai kansainvälistä suojelua. Minä uskon se, että mitä 2013 tapahtui, varmasti on ihan ilmeinen asia kaikille. Vähemmän kuin 40 prosenttia niistä, jotka pitäisi palauttaa, palautetaan. Varmasti komission pitäisi jotain tehdä ja koko Euroopan unionkin enemmän vielä tehdä, jotta selvästi pystytään erottelemaan ne, jotka ovat turvapaikanhakijoita, pakolaisia, niistä, jotka ovat vain taloudellisesti pakenemassa. Thank you. Um, Kiitoksia. Sitten vielä kaksi esittelijää lopuksi liittyen kokonaisvaltaisen lähestymistapaan. Te ette nyt te olleet ihan keskustelun alussa mukana, mutta haluatteko nyt puhua vai seuraavan kahden kohdan jälkeen yhteenvedonna omaisesti vai nytkö? Seuraavat kohdat ovat lyhykäisempiä, eli saatte kyllä nytkin puhua tai sitten lopussa. Näin voitte sitten ehkä sitten yhteenvedon. Haluatteko nyt puhua? Okei, okay, then go ahead. So Mrs. Metsola first. Ehm, se Kiitos, puheenjohtaja. Pahoittelut, mutta minun pitää mennä toiseen kokoukseen pari minuutin kuluttua, enkä ole varma, että olenko täällä sitten tämä päätettyä muutama asia. On hyvä asia, että keskustelemme tästä aiheesta tänään. Muutama tuntia ennen sisäministeriöiden kokousta. Tässä tarkastellaan ehdotuksia, joita on tehty yhteispäätökselle, eli että parlamentti olisi samalla tasolla kuin neuvosto, ja tämä on hyvä asia. Ja meidän tulisi pitää johtava roolimme tässä asiassa, ja uskon, että iltapäivällä – me tulemme tietämään asiasta hieman enemmän. Tässä ei vain tulisi toistua sillä, että kannat vain toistuvat jäsenvaltion osalta ja että sitten huippukokouksessa taas samat kannat toistuvat. Siirto, olen samaa mieltä, pitäisi, pitäisi pohtia kriteeriä, kriteeriä, jotta ei päättäisi mekanismiin, jossa, joka on suhteeton, epäsuhtainen valtioiden välillä, vaikka pääasiallinen viestini on, että tämä ehdotus pitäisi hyväksyä. Sillä olemme odottaneet pitkään jo tilapäistä suojelua. Ei voi käyttää johtuen juridisista esteitä, esteistä komission osalta, joten sen takia olen sitä mieltä, että viimeinkin saamme mekanismin, joka toimii. Mitä tulee preferensseihin, monet kollegat ovat sanoneet, että he eivät ole samaa mieltä, sanoneet, että hakijoiden preferenssit, jotka siirretään, ne pitäisi ottaa huomioon, mutta me olemme kyllä tästä samaa mieltä. Ja päätöslauselmassa, josta äänestimme pari viikkoa sitten, sanomme tämän kyllä jo, mutta pitää paikkansa, että ne pitää sisällyttää näiden henkilöiden oikeudet, oikeudet ne pitää sisällyttää koko toimintamme keskiöön mutta jäsenvaltioiden ei pitäisi piilotella kaiken tämän takana, käyttää, ei pitäisi käyttää tekosyitä. He voisivat sanoa, että kukaan ei halua tulla val- meidän maahamme, koska me emme, meillä ei ole turvapaikkajärjestelmää, joka on sopiva. Ja me pitäisi tässä käyttää painostusta, mitä tulee turvallisten alkuperämaiden luetteloon. Olen samaa mieltä tältä osin poliittinen ryhmämme on aina vaatinut tätä, sillä jos katsotaan EASOn raportteja, tukiviraston raportteja, huomataan, että on suuria ristiriitaisuuksia, suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, miten ne suhtautuvat asioihin ja että lähettävätkö ne henkilöitä takaisin vai eivät. Ja Suomen kollegoiden kanssa sanovat, että meidän pitäisi tietää asiasta lisää, eli että tuleeko olemaan lisää painostusta liittyen näihin alkuperämaihin. Ja että mitkä nämä kriteerit sitten tulevat olemaan. Kiitos. Rova Gienge lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan minä voisin puhua seuraavan kahden kohdan perään. Kiitos. Okay, so Selvä. Kiitos. Sitten seuraavaksi komission vastaukset. Kiitos. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Ehkä noin 80 kysymystä tuossa äsken esitettiin. Pyrin vastaamaan useimpiin nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta sitten joutuvat vielä tarkempaan syyniin tuonnempana, kun näitä nimenomaan sitten, nimenomaan tässä käsittää, tässä puheenjohtaja e, kommentoi, että oli aika yksityiskohtaisiakin kysymyksiä, ja olisi hyvä e, kenties joitakin vastauksia sitten laatia myöskin kirjallisesti jäsenille. No niin, komission edustaja jatkaa pyrin äh, vastaamaan useampiin, samaan, samoin tein. Äh, sitten nämä äh, polttopisteet, painoalueet rajoilla, ja siellä reagoimme. Tarvitsee, tarvitaan Frontexin, EASan ja Europolin tukea näiden jäsenmaiden tukemisessa niin, että tämä siirtojärjestelmä tai mekanismi sitten todella toimisi. Esimerkiksi Italian rajalla meillä on jo kaksi aluetoimistoa siellä Kataniassa Sisileissä, joka ja toinen sitten Pireuksessa Kreikassa. Edelleen tietysti hoitaa kreikkalaisten, äh, italialaisten äh, sijoittumista, Italiaan tulevien sijoittamista ja sitten Pireuksessa tietysti äh, Eh, Kreikkaan tulevien, jossa ihmiset rekisteröidään, heitä otetaan solmenjäljet ja, ja sitten valistetaan EU-lainsäädännöstä. Toimitaan sen mukaisesti myöskin. Siinä on aika paljon resursseja kiinni jo. Dublinista. Dublin elossa vai kuollut. Tämä on tällainen filosofinen kysymys. Ei se nyt kuollutkaan ole todellisuudessa meidän on tarkoitus muuttaa Dublinia, e, korjata, korjata siitä, siinä ilmeneviä puutteita, kun se on tällainen kriisinhallintamekanismi. Kuitenkin meillä on paljon mekanismeja, konsteja Dublinin tehostamiseksi, mutta se periaate, jonka mukaan e, e, ihmisen on mahdollista palata maahan, josta, jonne he alun alkaen päätyivät EUn tullessaan – on mekanismi, jonka ansiosta sitten pyritään helpottamaan jäsenmaiden paineita ihmisten sijoittamiseksi Dublinin sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Miksi näin? Koska turvapaikanhakija ei voi valita, minne mennä. He pakenevat hengensä edestä, etsivät Euroopasta turvaa. Jos turvapaikanhakijan Äh, äh, status ei merkitse sitä, että sen on pakko päätyä äh, Saksaan tai Ruotsiin välttämättä. Se on nimenomaan tässä jutu juju. Ja jos tällaista sekundaarista liikettä sallitaan, siirtomekanismi, tämä sisäinen sijoittaminen ei toimi, Dublinkaan ei toimi. Täytyy huolehtia sitä, että tämä toissijainen liikehdintä tyrehtyy mahdollisimman tehokkaasti. Entä sitten mitä tulee turvapaikan hakijoiden valinnan varaan, ei heillä sellaista ole. Mus siinä tapauksessa kaikki päätyisivät joko Saksaan tai Ruotsiin. Eikä, eikä se nyt varmaankaan ole tasapuolinen taakajako missään mielessä. Tietysti heillä saattaa olla jonkinnäköisiä öö, suosittu, suosittu, suosittuja kohteita esimerkiksi kielitaitoon, kielitaitosyistä tai, tai muista tällaisista voidaan haluta päätyä jonnekin muualle tai ammattitaidon tai jonkun muun. Eli turvapaikanhakijoilla voi olla jotakin, joitakin toiveita, mutta ei se mikään kiveen hakattu sekään ole. EASon avulla sitten jäsenmaat, kun sitten äh, pakolaisen tai turvapaikanhakijan jonnekin toiseen ja maahan sijoittavat, silloin heidän toiveensa voidaan noterata paljon paremmin. Ja mitä sitten tähän toissijaiseen liikkeeseen tulee, ja jos henkilö äh, päätetään siitä äh, Puolaan, Saksasta, Saksan viranomaisilla on oikeus palauttaa se Puolaan koska häntä alun alkaen sinne ole sijoitettu. Mitä tulee sitten tämän vapaaseen, vapaan liikkumisen periaatteeseen, niin henkilö voi vapaasti Schengen-alueella matkustella. Mutta mut, mut ei hän saa sitten kuitenkaan pysyvästi sijoittua, sijoittua johonkin toiseen jäsenmaahan ainakaan viitenä ensimmäisenä vuonna. Tämä on, koskee ihan normaalia turvapaikkakäytäntöä niin ikään. Hän voi kyllä käydä ja mutta eh, ei lähimpään viiteen vuoteen voi pysyvästi sinne sijoittua. Mitä EASOon tulee, sillä on paitsi tällainen neuvoa antava rooli, niin kuin äsken todettiin näiden eh, polttopisteiden osalta, eh, auttaa, auttaa myöskin sitten turvapaikanhakijoita hakemusten tekemisessä ja jäsenmaita vastaavasti sitten jotenkin profiloimaan tätä liikettä, muuttoliikettä. Mutta EASO ei millään tavalla korvaa eri paina, painetilassa jäsenmaiden turvapaikkajärjestelmiä. EASossahan on 80 ihmistä töissä. Sieltä nyt kannata liikoja odottaa. Ajatellaan vaikka Saksassa näissä hommissa rekisteröintihantoissa on 2000 ihmistä. Ja ja jos ajatellaan, jos, jos komissio, neuvosto tai ja, ja tämä valiokunta, valiokunnan tuella EASOon saataisiin 20 000 ihmistä no, ö, palkka, palkkalistoille, niin siitä voisi olla jotain käytännön kenttätyössäkin apua. Täällä nyt yritän vain kertoa, että missä, mitkä nämä mittasuhteet ovat kriisinkin hetkellä. Niin, sitten turvalliset lähtömaat. Tämä äh, luettelo äh, perustuu Kööpenhaminan kriteereihin, mutta eivät Kööpenhaminan kriteerit mitkään listalle pääsyn edellytys ole. Äh, tämähän on määritelty sitten turvapaikkahakudirektiivin liitteessä nämä peruskriteerit, mutta nämä kriteerit on otettu tähän vain täyden, täydennykseksi, koska nämä ovat hakijamaita jo alun alkaen satukseltaan, jolloin on aika hyvä myöskin nämä kriteerit täyttää. Lista ei kuitenkaan ole täydellinen. Ja tässä vaiheessa, kun tätä ehdotusta täsmennetään, sinne voidaan lisätä toki muitakin maita, vaikkapa Afrikasta, lähi mutta pohjaksi tarvitaan hyvä ja pätevä analyysi. Vaikka Kambia tuossa mainittiin, mutta Kambian osalta tarvitaan läpikotainen analyysi oikeusvaltion periaatteiden, ihmisoikeuksien ja tämän tapaisten seikkojen toteuttamisesta ja toteutumisesta. Sitten Länsi-Balkanilla tilannetta seurataan päivittäin neuvotellaan äh, näiden maiden kanssa jäsenyystä äh, esimerkiksi 24. luku äh, käsittelee juuri näitä oikeusvaltion ja turvapaikkapolitiikan periaatteita. Ja näin sitten nähdään pohjat, pohjaten EASOkin on Länsi-Balkanista tiettyjä raportteja ja selontekoja tehnyt näin. Länsi-Balkanin maat tälle, tälle listalle ovat päässeet tai päätyneet. Mutta kuten sanottu, tämä äh, lista ei kuitenkaan äh, äh, ole mikään automaatti. Kaikki tapaukset harkitaan tapauskohtaisesti, mutta tämä tietysti, jos listalla on, niin se hiukan voi nopeuttaa tätä käsittelyprosessia. Ja, ja turvapaikanhakija voi aina omaa, omaa näyttöä tuoda että, että hänen tapauksessaan vaikkapa Turkki ei ole turvallinen maa sinne palata. E, kun kurditaustainen henkilö tulee hakemaan turvapaikkaa Euroopasta ja toteaa, että ei hän tunne oloaan turvalliseksi Turkissa, hän, hänellä on oikeus turvapaikkaan Euroopassa, jos hän pystyy sen tota, näyttämään. Ei se listalla olo sitten sitä estä, etteikö ihminen todellakin sitten voisi silti turvapaikkaa hakea ja, että hänelle se voitaisiin myöntää. Mutta kuitenkin tässä pyritään hiukan ensin suorittamaan niin sanotut helpoimmat tapaukset vaike- vaikeammista. Romanit mainittiin tässä. Ja jos ajatellaan romani väestön osuutta näiden turvapaikanhakijoiden keskuudessa, se on aika olematon, jos ajatellaan äh, muita näitä äh, elinolosuhteita, äh, jos olon pelkästään siltä pohjalta lähettäisiin liikkeelle, aika, aika monet olisivat oikeutettuja turvapaikkaa, mutta se ei perusteeksi riitä, mutta jos on vainottu, niin se onkin sitten ihan toinen juttu. Listasta vielä. Jos listalta poistetaan joku maa ja merkitsee kyseistä jotain kansallisen, jäsenmaan kansalliseen luetteloon. Toki eh, eh, se, kun maa päätyy tälle eurooppalaiselle listalle, silloin me tavallaan eh, noin kollektiivisesti hyvä, hyväksymme sen ja sitten siihen suhtaudutaan jäsenmaiden toimesta samalla tavalla. Mutta kansallisessa, siis jäsenmaissahan on erilaiset muutto liike, demografia on erilainen. E, esimerkiksi joku Bangladesissa saattaa olla sitten jonkun maan kansallisella listalla tämmöisen valvonnan tehostamiseksi, mutta meille se ei välttämättä ole tähän 75 prosenttiin Hölypo puhui siitä, mitä sillä tarkoittaa. No, jos tar- tarkastellaan tällä hava, niitä maita, jotka ovat yli 75 prosenttia, ne ovat Syyria, Eritrea, Irak. Eli kun ehdotus hyväksytään, nähdään sitten, mitkä, mitkä ovat näitä yli 75 prosentin maita muutamassa vuodessa. Muutaman vuoden kuluttua Tämä luettelo saattaa näyttää erilaiselta. Tämä edellyttää aika paljon vilkasta liike, liikehdintää Euroopassa, jotka eivät ole välttämättä ole sitten kansainvälisen suojelun vaatimusten kriteerien piirissä. Sanotaan vaikka näitä turvapaikanhakijoita maasta, jossa tämä tunnustaminen prosentti on heiveröinen Italiasta, Kreikasta vaikkapa Puolaan. Silloin puolala, puolalaiset joutuvat torjumaan tämän turvapaikkahakemuksen sen perusteella, että tämä statuksen tunnustamis prosenttiluku on alhainen, mutta sitten näillä, näissä vilkkaimmin liikennöidyillä rajan ylityspaikoilla hotspoteissa. Siellä täytyy miettiä eri tavalla tätä sitten eh, niin ihmisten lähtömaata pitää tarkkaan, tarkkaan pitää todellakin sieltä seuloa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat ihmiset ja alkaa sitten heitä uudelleen sijoittaa edustaja Koratsa Bild kysyi, miksei tätä voida vakinaistaa, tätä uudelleen sijoitusjärjestelmää. Hyvä kysymys, jos puheenjohtaja Junckeria kuunteli tarkoin hänen unionin tilaa käsittelevän puheensa aikana, havaitsi, että ensi vuonna on luvassa ehdotus tällaista pysyvistä järjestelyistä sekä ää, siirto uudelleen sijoittelun että kotouttamisen osalta. Tämä on hyvin tärkeä muistaa. Sitten kysyttiin, miten tämä uudelleen siirtely sitten käytännössä toimii. Mehän olemme jo hyväksyneet 40 000 ensimmäisen mahdollisen ensimmäisen erän. Meillä on yhteinen kokous ollut sitten ollut jäsenmaiden ja EASON kanssa, koska tässä törmätään tällaiseen täytäntöpano problematiikkaan. Koko prosessi on mutkikas, ja sitä voitaisiin setviä pitkänkin toin, mutta näissä yhteisissä kokouksissa niin seuraavan ensimmäinen lokakuuta tästä periaatteet selviävät ja Italia, Kreikka, ovat saaneet tässä toimielimen viraston tuen niin, että he pystyvät paremmin sitten tunnistamaan uudelleen sijoitettavat henkilöt, heidän henkilöllisyytensä sitten. Jokainen saa oman kiintiönsä ja näissä, näissä puitteissa pota. esimerkiksi Suomi, Suomen on tulossa 2000 500 tässä, äh, tässä kuussa, sitten toiset 500 vuoden aikana. Nämä äh, äh, sitten käsitellään jäsenmaa kohtaisesti. Ajatellaan ylipäätään tätä muuttoliikkeen profi, profiilia ja, ja maan profiilia noin ajatellen – kokonaisuutta, että kaikki sitten loppupeleissä ovat tyytyväisiä esimerkiksi turvallisuustasoon, se on riittävä. Ja sitten Joomen tuolla järjestetään näiden asianomaisten henkilöiden kuljetus näihin loppusijoitusmaihin, jos näin voi sanoa. Tämä näin lyhyen yhteenveronomaisesti tästä käytännön toimista, miten se pyörii. Ja kuten sanottu, ensimmäiset 40 000 henkilöä ovat tässä ensimmäisessä erässä nyt uudelleen sijoitettavina. Ja tämä on sitten pohjana sille pysyvälle, pysyvälle järjestelmälle. Tässä on 42 000, on siis tämä tarkka luku tänä iltapäivänä päästään toivon mukaan sopuun sitten näistä lopuista 120 000 ja heidän jakamisestaan. Ja toivon mukaan nyt sitten tässä näistä tilapäisjärjestelyistä saadaan tarpeeksi kokemusta ja, ja oppia pysyvälle, pysyvän järjestelmän luomiseksi. Monet edustajatkin korostivat sitä, että näitä järjestelmän pitäisi olla yhdenmukainen, ettei sitä sävelletä joka kriisin aikana sitten uudestaan tarpeisiin mukaisesti. Sitten kyseltiin, miten tämä kriisitilanne määräytyy. No se on tekstissä, tekstipaperissa, tässä paperissa aika tarkkaan määritelty. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kriisi on niin sitä mittaluokkaa, että, että se aiheuttaa suuria paineita alueella jo toimivan turvapaikkajärjestelmän jatkamiseksi edustaja Metsalassa Metsala totesi, että, että tässä on otettava huomioon myöskin kysymykseen tulevan jäsenmaan koko. Ei se ole siis tällainen yleis, yleinen yhden, yhden koon järjestelmä EU-laajuinen, vaan kyllä siinä sitten otetaan maan erityispiirteet koko muun muassa huomioon. Näihin kriteereihin ei ole tätä kokoa vielä otettu huomioon, mutta maa ja sen, tämä asukasluku kylläkin suhteessa sitten tuleviin tai sinne sijoitettaviin pakolaisten määriin näistä Euroopan parlamentin kanssa sitten vielä yksityiskohtaisemmin tulemme keskustelemaan, että kaikki ovat sitten tyytyväisiä. Eiköhän ole hyvä nyt lopettaa tähän. Kiitos. eni jos joku ja sanoi sitä mieltä, että vastausta ei ole kuulunut, ehkä se voi rauhoittaa kirjallisesti. Mutta kiitos, että pyritte käymään läpi mahdollisimman monta kysymystä. Se on hyödyllistä. Jos joku on sitä mieltä, että ei saanut vastausta, niin ehkä se voidaan hoitaa kirjallisesti. Vielä yksi kysymys, jos sopii. Hetki, sekunti. Kun ihmisiä siirretään jäsenvaltiosta toiseen, se on niin kuin Dublinissakin, käytetään laissez-passer-järjestelmää. meillä on tällainen järjestelmä, joka liittyy Dubliniin ja ihmisen siirtämiseen. Se ei ole mikään iso juttu. Meillä on kyllä kokemusta siitä. Kiitos. I mean, you have a big job to do today to respond to all these aspects. No niin, varmasti saadaan tarkemmat vastaukset myöhemmin näihin kaikkiin kysymyksiin. Ja nyt Michelle. Tässä on aika lailla urakkaa teillä, mutta mennäänpä seuraavaan osioon tässä yhteiskeskustelussa liittyen aiheisiin, jotka eivät ole lainsäädäntöaiheita. Tämä liittyy ulkosuhdehallinnon työhön, viestintään kuudesta kymmeneen. Ehkä voisitte ne käydä läpi ja alustaa. Ja sen jälkeen keskustellaan. Uh, all right. Um... Sorry to be... Pahoittelut, että puhuin niin kauan, sillä tässä käsiteltiin neljä kohtaa kerrallaan. tämäkin varmaan pitkään. Kollegat, jotka eivät ole alussa täällä, niin kerro vielä, että olemme jäsentäneet tämän niin, että meillä on kolme osaa. Nyt ollaan toisessa osassa. Siis ihan niille, jotka eivät ole alussa. Täällä on kapa hyvä herra Michel. No, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin, mitä tulee komission tiedonantoon liittyen julkisiin hankintoja koskeviin sääntöihin nykyisessä turvapaikkakriisissä. Se, mitä olemme huomanneet, on, että kun julkiset viranomaiset kohtavat painetta maahanmuuttoviroissa, niin heidän pitää lisätä vastaanottokapasiteettiaan, löytää suojaa, paikkoja neuvotella uusista sopimuksista liittyen elintarviketoimituksiin, vaatteet, terveydenhoito pitää myös hoitaa niin edelleen. Me halusimme vain helpottaa hankintasääntöjä tuolla alalla. Ja itse asiassa tämä tiedonanto, siinä vain luetellaan nämä olemassa olevat EU-säännöt, mitä tulee näiden palvelujen hankintoihin. Ja tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti ja nopeasti. Tämä osoittaa itse asiassa sen, että että säännöt ja uudet julkisia mitä koskevat direktiivit tarjoavat tarpeeksi joustoa. Ja tämä selitetään juuri tiedonannossa ja kysyn tiedonannosta, jossa puhutaan paikallis- ja alueviranomaisten ja jäsenvaltioiden toiminnasta palvelujen julkisissa hankinnoissa. Siinä tämä ensimmäinen kohta. Toiseksi palautukset olemme hyvänneet paketissa EUn toimintaohjelman palauttamisista yhdessä tällaisen palauttamiskäsikirjan kanssa. Turvapaikkajärjestelmämme uskottavuus on tässä panoksena, sillä jos otetaan huomioon näiden hakemusten hyväksymisasteet ja hyväksytään palauttamisasteen kanssa, niin huomataan, että monet ihmiset tulevat taloudellisista syistä he kokeilevat turvapaikkajärjestelmän toimivuutta, heidän hakemuksensa hylätään, mutta tietävät, että palautusmahdollisuus on alhainen. Itse asiassa 40 prosenttia laittomista maahanmuuttajista, jotka on käsketty poistumaan josta on oikeasti lähtenyt. Eli 60 prosenttia ihmisistä, jotka ovat saaneet palautuspäätöksen, eivät tule palautetuiksi. Tämä on ongelmallista, sillä tämä lähettää väärän laisen viestin. Maahanmuuttajat ovat taloudellista syistä. He ottavat tämän riskin, kun tiedävät, että palautus, palautumispolitiikka on tarpeeksi tehokasta. Kyse on yhteisestä vastuusta. Ja tämä ongelma, joka liittyy palauttamiseen, on monimutkainen. Jotkut jäsenvaltiot käytä resursseja esim. Toisaalta on vaikea tehdä palauttamisia tietysti kolmansiin maihin, jotka ovat tarpeeksi yhteistyöhaluisia, joten ehdotamme neljä 40 toimintakohtaa, jotta lisäisi meidän järjestelmän tehokkuutta, mitä tulee palauttamisiin toiseksi. Pyrimme parantamaan yhteistyötä takaisinottojen osalta siirtymämaiden kanssa muun muassa. Totta kai pitää korostaa, että kaikki toimintatarjotamme ovat täysin samansuuntaisia kansainvälisten sopimusten, ihmisoikeusstandardien, EUn peruskirjan kanssa, muun muassa perusvapauksien kanssa. Haluamme panna täytäntöön paremmin palauttamisdirektiiviä. Siihen liittyy paljon suojalausekkeita. On tiettyä liikkumavaraa olla, toimia tehokkaammin kuitenkin säilyttäen ihmisten oikeus palautetuksi, mikä on tärkeää muistaa. Lainsäädäntöpuolelta haluaisin korostaa, että vuoden loppuun mennessä ehdotamme tarkistusta Frontex-asetukseen, jotta voidaan vahvistaa sen mandaattia mukaan lukien palauttamisasioissa ehdotamme Frontexin palauttamistoimiston perustamista, jotta se saisivat tukea palauttamistoimissa. Lisäksi ehdotamme lainsäädäntöstä tarkastuksia Schengen-tietojärjestelmässä, jotta tulisi pakolliseksi heti kun tulee auttamiskäännös pitää siis lisätä tieto, siis tietojärjestelmä, jotta kaikki jäsenvaltiot huomaavat, että palauttamispäätös on tehty. Sillä jos tehdään palauttamisoperaatio jäsenvaltiosta, yhdestä jäsenvaltiosta sitten seuraavana päivänä henkilö menee toiseen Schengen-maahan, niin toinen jäsenvaltio pitää nähdä, että tällainen päätös on tehty. joten kaksi lainsäädäntöä Lisäksi tulemme lisäämään budjettivaroja ja henkilöstöä Frontexin osalta, jotta he voivat käsitellä asiaa ja tukea ja jäsenvaltioiden palauttamistoimissa. Tästäkin keskustellaan huomenna neuvostossa, Euroopan neuvostossa. Sitten tulee ulkoisen puolen takaisinottoasioihin, Haluamme parantaa yhteistyötä erityisesti Afrikan maiden kanssa, alkuperämaiden kanssa, käyttämällä 13 kotonnuusopimuksessa. Se on jo hyvä perusta palauttamistoiminnalle ja operaatioille. Ja neuvotteluja otetaan uudesta sopimuksista avain tai tärkeimpien alkuperämaiden kanssa, jotta voidaan helpottaa takaisinottoa näiden ihmisten osalta. Totta kai kun puhutaan kolmansista maista, niin pitää varmistaa, että ihmiset, jotka palautetaan, integroidaan hyvin taas siellä, joten senkin takia lisäämme rahoitusta uudelleen kotoutushankkeisiin mukaan lukien. No, Vallenta sovittiin tällaista erityisrahastosta. Seuraavaksi palauttamiskäsikirja. Se on yhteydessä tähän tiedonantoon. Se oli itse asiassa liite tälle palottamistiedonannolle, tämän palottamiskäsikirja. Siinä annetaan ohjeita jäsenvaltioille siitä, miten he voivat suorittaa palottamisia. Se on poliisiviranomaisille, rajaviranomaisille, maahanmuuttoviranomaisille suunnattu muun muassa kaikille, jotka tekevät töitä säädännöttökeskuksissa myös, ja myös seurantaelimet saavat siinä neuvoja, koska tiedetään seurantaelimiä näille palauttamistoimille. Tämä on käytännön väline, joka on jatkoa Schengenin rajavalvontaa käsikirjalle. Tämä on siis käytännön väline, jolla voidaan auttaa alan toimijoita palauttamisoperaatioissa. Se on täysin samansuuntainen palauttamisdirektiivin kanssa. Se ei luo uutta lainsäädäntöä. Kyse on vain täytäntöpanovälineistä, sillä on paljon käytännön kysymyksiä joka päivä, jotka pitää ratkaista. Tämä auttaa juuri siinä, pitää sanoa, että tämä käsikirja, sitä on kehitelty myös viisi vuotta. Siinä on käytetty palauttamisdirektiivin yhteistyökomitea, joka on paljon auttanut tässä ja parlamentin sihteeristö on myös ollut läheisessä yhteistyössä kanssamme. Siinäpä kaikki palauttamisasioista. Sitten erityisrahasto, Afrikan erityisrahasto, mitä tulee ulkohallintopuolen Mogherini, niin oli Aset Libedroa kokouksessa 15. syyskuuta ja uskokseni hän onkin jo esitellyt painopistealueita ulkosuhdeasioissa liittyen maahanmuuttoon. Kuten tiedätte, me tulemme tarjoamaan vallettaan kokouksessa, joka järjestetään 11. ja 12. marraskuuta rahapakettia rahaston myötä. Näillä hetkellä tämmöisiä 1,8 miljardia e, miljardia sillä käsiteltäisiin, tai voitaisiin rahoittaa tämän alan hankkeita, totta kai. Vetämme myös valtioihin osallistumaan taloudellisesti tähän erityisrahastoon. Ajatuksena on keskittyä hankkeisiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon, kuten mainitsin aikaisemmin, sillä pystytään auttamaan maahanmuuttajien kotouttamista. Tämä liittyy myös kirjallisia menettelyjä. Pyritään parantamaan muun muassa vastaanottokapasiteettia Afrikassa ihmisille, jotka joutuvat sisäiseksi pakoliksi. Tässä käsitellään myös pakolaisten olosuhteita kaiken kaikkiaan paikan päällä, mutta kyse on olla myös nuoriso, kehityshankkeista Afrikassa ja niin edelleen. Uskoakseni olen nyt kattanut kohdat 6-10 paitsi jotain väliä. Kiitoksia kovasti Michelle, kollegat. Tässä seuraavassa osiossa pyytäisin kollegat, että pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta. Näin päästään kello 11.30 käsittelemään viitoskohdasta puheenjohtajavaltion kanssa. Se täytyy hoitaa 11.30 alkaen. Koordinaattori Tensin, Rova Holmaier. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, ihan aluksi kiitokset komissiolle eh, täs, täsmällisestä, eh, täsmällisestä eh, tilannekatsauksesta lyhyellä varoitusajalla. Mitä sitten tähän koti, kotiin palauttamiseen no, tulee? Siitä pitäisi vielä yksityiskohtaisemmin käydä keskustelua ja muistaa, että, että ihmisoikeudet ja tämän yksittäisen tämän palautettavan oikeudet niin ikään sitten otetaan täysimittaisesti huomioon, niin ettei kenellään ole sellaista oike, oikeutta lopullisesti jäädä mihinkään jäsenmaahan ja voi sitten valmistautua sitten palauttamiseen ja, ja sitten to, toisaalta sitten, jos tämä palauttaminen jää toteuttamatta silloin, kun se pitäisi toteuttaa, tekee sitten erityisen hankalaksi tämän ää, ää, jäämisen tähän jäsenmaahan ilman tällaista turvapaikkastatusta. Ajatellaan näitä integrointikustannuksia ja kaiken näistä tukea, mitä ihminen saa sitten tältä koulutukseen, terveydenhuoltoon ja mm, tällaisen liittyen. Minä olisi täsmä, täsmällinen kysymys, täsmällisempi kysymys liittyen Schengen-järjestelmän muutoksiin, mitä siellä oikein voidaan odottaa. Ja, ja haluaisin kysyä, millä tavalla komissio konkreettisesti lähiviikkoina tai kuukausina tätä palauttamista aikoo selvittää saadakseen siitä asianmukaisen äh, kokonaiskuvan. Totesitte, että, että äh, äh, Frontexin määrärahoja ja henkilöstöä tulisi kasvattaa. Samoin Europolilla tiedetään olevan henkilöstöresurssipulaa, jos ajatellaan näitä rajan ylityksen kuumimpia polttopisteitä, kun siellä pitää antaa apua sitten asianomaisilla viranomaisille. Voisitteko konkretisoida näitä tar- tarpeita? Sitten Rova Zippel seuraavaksi. Kiitoksia. Minäkin kiitän tiivistä ja ytimekkäistä johdannosta tästä Äh, ylipäätänsä menettelytapojen tavoista ei sen enempää. Äh, hyvää tietysti, että niitä yksinkertaistetaan ja, ja virtaviivastetaan, mitä äh, palauttamiseen vielä sen, siellä on aina erilaiset perustaat jäsenmaille, se ei ollut niin tärkeää, koska nämä luvut olivat aika pieniä. Mutta nyt on sitä paljon tapauksia, joissa humanitaarisista tai käytännön syystä palauttaminen on mahdotonta sekin on aina otettava huomioon, että tässä yhteydessä minä olisin halunnut kysyä näistä käsikirjasta. Minä olen näiden asiasta huolestuneiden kansalaisten pakeilla ollut, tai he ovat pikemminkin minua lähestyneet, että ovat todenneet, että tätä palauttamista voidaanko sitä toteuttaa sitä kaikki mahdollisen käytettävissä olevin keinoin, myös väkivalloin ja jos näin on, niin millä tavalla siellä sitten edetään sitten tällainen äh, ulkosuhteet ja tämä äh, rahasto. Mehän tiedämme, että Euroopassa on tällä haava äh, kriisi, joka ei välttämättä riipu, riipu näistä kriisin tai asianomaisista pakolaismääristä, vaan, vaan niistä maista sitten, jotka eivät halua osa, osa, osallistua, osallistua tähän yhteiseen ponnistuun. Että tämä sitten massat joutuvat vain harvojen huolehdittavaksi, hoidettavaksi. Tuleeko tämä todellisuudessa vaikuttamaan siitä, siihen, että ihmiset ovat jättäneet sitten kotinsa köyhyyden ja toivottomuuden ajamina ja eivätkä sitten todellakaan halua sillä perusteella siellä pysyä. Ja, ja vai käytetäänkö sitten ää, jäsenmaa, nämä rahavarat, joita sitten suunnataan tänne köyhyyden torjumiseksi, ettei niitä sitten käytetä pelkästään tuolla rajojen vahvistamiseen ja jopa py, py, pystyttämiseen. Sitten vielä kysymys näistä kuumista rajanylityspaikoista. Se on ja äh, listalla, mutta jos Euroopan jäsenmaiden, unionin jäsenmaiden välillä suhtaudutaan täysin eri, eri tavalla tämän äh, äh, roolipaikkadirektiivin täytäntöönpano, miten se voisi olla mahdollista, että tällaista, tällaista ruuhka rajalle sitten sy- syntyy, mistä se sitten syntyy, johtuu siitä, etteikö sitten ihmisiä palauteta asianmukaisesti, vaikka syytä olisikin. Ja sitten nämä, tässä itse turvapaikan myöntämismenettelyssä on minun mielestäni vielä avoimia kysymyksiä niin ikään. Rammussel. Hotspotista järjestetään huomenna kuuleminen. Tärkeä kohta sekin. Sitten Rouva Wikström. Tack så mycket. Kiitos. No nyt minä puhun ruotsia, eli pankaapa kuulokkeet korville. Minäkin haluaisin kiittää muiden lailla komissiota yhteenvedosta alustuksesta. Tässä on ollut hyvää keskustelua ja meidän kysymyksiimme on puututtu, ainakin osin vastattukin kysymyksiinne. Hyvä ainakin, että näin voidaan kantaa meidän kortemme kekoon jatkossakin. Afrikan erityisrahasto vaikuttaa, vaikuttaa tärkeältä rahastolta. Moni puhuu siitä, että meidän pitäisi jotain tehdä noissa maissa estääksemme ihmisten lähdön. Ja nyt on todellakin korkea aika, että kannamme vastuumme tästä. Ennen kaikkea, että katsotaan vähän mikä tilanne on vallalla UNHCR pakolaisleireillä. Siellä jatkuvasti on pula rahasta. Vaikka siellä tehdään ihan kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin korkea taso säilyttää toiminnassa. Siinä meillä on iso vastuu myös, joka on kannettava. Ja sitten totta kai Anna-Maria Kuratsa on aivan oikeassa uudelle sijoittamisesta, että siihen meidän pitäisi enemmän panostaa. Se on kestävämmällä pohjalla ja, ja myös kun ajatellaan uusia elän, mahdollisuuksia. Ja todellakin on skandaali, että vain 15 maata jäsenvaltiosta ottaa uudelleen sijoitettuja henkilöitä UNCHRstä. 13 ei ollenkaan. Muistuttaisin nyt vielä tässä yhteydessä, että Yhdysvallat on maa, joka eniten ottaa uudelleen sijoitettuja ihmisiä UNCHRlstä. 70 prosenttia, kun meidän osalta osuus on 12 prosenttia. Aika skandaalimaista ja kummallista, kun tiedetään, mikä se tilanne siellä on. Mutta mielestäni tämä on ollut hyvä aamupäivä. Tässä on ollut työllistä keskustelua. Tietyt asiat ovat tulleet hyvin esille, jotka ovat tärkeitä ja joiden kanssa työtä jatketaan. Eli minä kiitän ryhmäni puolesta rakentavasta ja hienosta keskusteluilmapiiristäkin. Thank Kiitos. Cornelia Ernst seuraavaksi. Um, we come later? No, myöhemmin ilmeisesti. Sargentini ei ole paikalla hänkään. Laura ei hänkään no ei kovin hyvin pärjää. Rouva Meijerkään ei. Rouva Jotava. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun bulgaaria, tähän se muistuttaa. Laittakaa kuulokkeet korville kysymykseni komissiolle. No kaksin, komissiota, kaksin kysymystä lyhyttä asetus, jota pohditaan Frontexin osalta, mikä sen suunta tulisi olemaan, tulisiko kyseessä olemaan uusi palauttamiselin tai toimisto tai mikä vai tulisitteko pohtimaan sitä, että vahvistettaisiin ulkoisten rajojen valvontaa EU-ssa. Sen tässä suhteessa kysymykseni kuuluu e, komissiolle, mitä mieltä olette siitä, että monet näistä ulkorajavaltioista käyttävät armeijoitaan vartioimaan ulkorajoja. Ja toinen kysymys, yleisempi. Kaikki mitä erotatte, kaikki mitä tarjoatte, kaikki mistä keskustellaan, tai mistä keskustellaan viimeiset päivät, liittyy siihen, että kun näitä tilapäis, tilapäisiä, tilapäisiä tai pysyviä mekanismeja, mitä jos epäonnistutte tässä neuvostossa, onko suunnitelmaa B? Kiitos. Kiitos. Peter Niedermüller. Peter. Um, I actually wanted to say something to the third. Haluaisin sanoa jotakin liittyen tähän neljänteen kohtaan, mutta se on jo ohi, joten sen vuoksi ei mitään. The next point. Niin. Tämä oli seuraava kohtaako varten. Ei kun halusin sanoa jotakin kolmanteen ja neljänteen kohtaan, sitten tähän siirtomekanismiin koskien ja muihin. Okay. Um, okay, then just... No, mutta hyvin lyhyesti. Ensinnäkin olin sitä mieltä, että on hyvin tärkeää huomata, että meillä on kaksi suurta ongelmaa liittyen siirtomekanismiin ja myös liittyen turvalliseen tai tähän yhteiseen turvalliseen alkuperämaiden luetteloon. Ensinnäkin, koska olen sitä mieltä, että siirtomekanismi on vasta ensimmäinen askel ja me tarvitsemme konkreettisia tehokkaita kotottamismekanismeja turvapaikan äh, pakolaisille, jotta saat mahdollisuuden löytää ihmisarvoisen elämän EU-ssa. Tämä on yksi asia toiseksi. Olen kuullut komission edustajalta, että me tosiaan yhteinen eurooppalainen luettelo ja kansallisia luetteloita, ja minusta tämä ei ole hyvä tapa toimia, sillä totta kai, no, Tämä nähdään Unkarin ja monen muun maan tapauksessa, että kansalliset luettelot turvallisista alkuperämaista tulevat aina tavallaan johtamaan tällaisiin poliittisiin neuvotteluihin ja vehkeilyihin, joten se mitä me tarvitsemme on yhteinen eurooppalainen turvallisten alkuperämaiden ja transitmaiden luettelo on tämän tärkeintä, tärkeämpää kuin että olisi kaksi eristä kansalliset ja yhteiset listat siinä meni ohi tuossa ensimmäisessä. Kiitos näistä kommenteista. Sitten Tomas Tuchowski, ole hyvä. Děkuji, Claude, za slovo. Eh, Kiitos, Claude. Na to a možná trošku ještě navážu na Petra Niedermellera, tomu, co řekl. Eh, já moc krát děkuji. Eh, kiitoksia. Haluan yhtyä tähän edustaja Niedermayerin kiitän komission tehdystä työstä, kun olemme näihin asiakirjoihin perehtynyt, niin ilokseni totesin, totesin että, että komissio, komissio on aika kunnianhimoisesti tarttunut härkää sarvista ja saanut jo tämmöisen konkreettisia asiakirjakin laadituksi. Minä, minulle tämä turvallisten maiden luettelo minulle kelpaa, Turkki mukaan lukien. Lisäisin siinä kuitenkin Sri Lankan ja Bangladesin vielä. Meidän pitää tietenkin noin yksilöllisesti näihin kuitenkin suhtautua, e, e, vaikkapa Egypti ja Sri Lanka voisivat olla turvallisia maita minun mielestäni. Ja, ja, ja nämä henkilöt voitaisiin sitten palauttaa ilman suurta huolta. Ja sitten vielä palauttamiseen Romikan Mayer jo siihen viittasi ei riitä, että pelkästään äh, anomus hylätään. Henkilöt on myöskin sen takaisin palautettava. Monet esimerkiksi Afrikasta äh, lähtöisin olevat äh, hake, hakeutuvat Eurooppaan ja heidät on sitten turvallista reittiä pitkin kyettävä sinne palauttamaan, etteivät, etteivät sitten joudu rikollisjoukkioiden sortamaksi ja väärinkäyttämiseksi. Esimerkiksi ajatellaan Sisilian pakolaisleirejä, ihmisiin otetaan sieltä aktiivisesti yhteyttä ja, ja sitten käytetään sitten, värvätään or, orjat, orjan, orjatyövoiman kaltaiseen työsuhteisiin äh, kotimaissaan. Täytyy katsoa, että komissio äh, äh, kytkee ulko, ulko suhdepalvelun sitten aktiivisemmin mukaan, äh, esityisesti ajatellen afrikkalaisia äh, tänne muuttaneita ja sitten sieltä täältä takaisin palauttavia ja, ja heidän kohtalo Nigeriassa esimerkiksi äh, salakuljetus on rangaistava teko. Siellä uhkaavat ankarat rangaistukset periaatteessa. Tätä lakia ei kuitenkaan käytännössä sovelletaan, vaikka se paperilla näyttääkin äh, asialliselta sitten äh, äh, elektronisiin menetelmiin pitäisi tämä oleskelu saada 30 päivään supistettua. 40 päivää on liian pitkä. Tässä olivat minun kommenttini komission aineistoon. Sitten Rova Wienberg. Tack för Kiitos puheenvuorosta. Täällä on nyt puhuu puhe palauttamisdirektiivistä, joka mielestäni sinällä on ihan tärkeä. Me olemme huolestuneita siitä, että 40 prosenttia vain palautetaan palautettavista. Meidän täytyy muuttaa tuota lukua, mutta sanoisin myös, että ei kannata olla niin kamalan hämmästynyt, kun nyt rajat tavattu on kerran. Ja, ja siis, maahanmuuttaja virtaa Eurooppaan, eikä se niin ihmeellistä ole. Ajatellaanpa Ruotsia. Meillä on aika paljon laittomasti maassa. Poliisilla ei ole edes mahdollisuus hälyttää heitä missään ja sitten palauttaa omiin maihinsa, joihin heidän pitäisi mennä. Periaatteessa 500, kun ei ole mitään valmiuksia olemassa. Oikeastaan tämä johtuu siitä, että periaatteessa rajat on avattu. Siksi minä suosittelisin, että ehkä pitäisi rajavalvontaa tiukentaa, kuten moni jäsenvaltio nyt tekeekin jo. Ja ja kun ajatellaan turvapaikanhakijoita, niin me tiedämme, että sitten on, kun on hakemuksen hyväksytyksi saanut Schengenissä liikkua 80 kuluttua sormilat poistetaan, niin sitten hakijat taas johonkin muuhun maahan turvapaikkaa. Minä uskon, että komissio itsekin kai on ymmärtänyt tämän ihmisvirtojen vuoksi, että palautamista täytyy kohentaa. Muuten emme hallitse tilannetta nykyisellään. Mainitsisin myös Rouva Wikströmin lailla, ja aamupäivälläkin täällä että me jo todettiin, että YK on nyt rutiköyhän, ei siellä rahaa löydy enää. Syyriassakin joudutaan jo ruokannoksia puolittamaan. Eli siellä täytyy ihmisiä auttaa. Sieltä he pakenevat. Meidän täytyy paikan päällä auttaa ihmisiä. Silloin täytyy sydän avata siellä, antaa puhdasta vettä, ruokaa, koti, harjoittaa maataloutta, antaa ihmisille toivoa. Siellä ihmisiä täytyy auttaa. Kiitos. Thank you. And next. Kiitos. Sitten Rova Voigt. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, Herr Michel, Sie... Herra Voigt, äh, niin, äh, kiitoksia, äh, esittelitte asiallisesti tämän äh, Äh, käsikirjan. Siellä on kuitenkin äh, paljon avoimia kohtia, tämä 40 prosenttia, jotka palautetaan, jotka, ja 60 prosenttia jäävät. Äh, ähm, Irakista tulijoiden osalta, ovatko nämä keskimääräisiä irakalaisia vai onko siinä kysymys kaikista, kaikista siirtolaisista, jotka palautetaan vai ovatko tässä länsibalkanilaiset jollain tavalla yliedustettuna. Ja entä sitten nämä vääriä todistuksia antavat, ovat, ovat syyrialaisia, vaikka väittävät olevansa syyrialaisia vai tulevat sitten jostain muualta, mutta ovat siitä riippumatta mistä ovat lähtöisin, niin sitten ovat kuitenkin joutuvat palautettavien listalle. Sen Frontex haluaa tällaisen palautuspisteen tai viraston toimiston perustaa, miten se sitten toimii, jos ajatellaan vaikkapa Saksaan tulijoita. Eh, eh, siellä pitäisi eh, on, on tulossa vaikkapa 8000, niin heitä joka tapauksessa sitten heti 4000 joutuu palauttamaan, mutta siihen joudutaan kuitenkin varustautumaan jos ajatellaan sitten sitä mahdollisuutta, että ihmiset palautetaan, halutaan palauttaa, mutta ei välttämättä siihen ole sitten mahdollisuutta. Esimerkiksi hän voi saattaa jollain tavalla tätä edes auttaa, mutta ei aina toimi, toimi kuitenkaan, jos ajatellaan vaikka 5, 000 euroa olisi tällaisen palautuskustannus, eikö mieluumminkin kannattaisi sitten siirtää se suoraan sitten tähän alkuperämaahan ja sieltä sitä kautta luoda edellytykset sellaiseksi, ei sieltä tarvitse pois lähteä. Ja, saattaa olla niinkin, että kuten useimmiten käy, että ihmiset eivät rekisteröidy ollenkaan itseään ja, silloin kun ei voi joudut sitten palautettavan listalle, kun ei ole rekisteröitynytkään viimeisenä jäsenenä tässä keskustelussa. Raservamaa. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa minä suhtaudun myönteisesti komission ehdotukseen jokaisen pilariin ja askeleeseen. Se on juuri sitä, mitä me tarvitsemme, mutta pitää sanoa, että on valitettavaa ja lähes traagista, että olemme täällä nyt tässä vaiheessa, jossa olemme – sillä on täysin selvää, että nämä pilarit ja askelmat, joita tarvitaan, ne ovat korrekteja, mutta liian vähän liian myöhään. Kuitenkaan ei ole järkevää meille tässä vain valitella ja itkeä siitä, mitä olisi pitänyt tehdä 10 tai 5 vuotta sitten tai vuosi sitten, mutta tämä mitä kuitenkin sanoa, joten kyllä me tarvitsemme paljon tehokkaampaa palauttamista toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan valtavasti lisää resursseja tuohon jokaisessa jäsenvaltiossa. Kyllä tarvitsisimme yhteistä turvallista alkuperämaiden luetteloa, joihin tehdä palautuksia, mutta kuten kaikissa kriisin osuuksissa valitettavasti jäsenvaltiot vaikuttavat, heiltä vaikuttaa puuttuvan yhteinen visio, mitä tämä asia pitäisi käsitellä, joten en halua tässä valittaa komissiolle siitä, että se tuo pöytään liian vähän liian myöhään, sillä kyseessä on jäsenvaltioiden toiminnasta, jotka nyt huutelevat kaupungilla ja kyleillä ja syyttelevät toisiaan siitä, että liian vähän tehtiin. Ja ketkä ovat sitten vastuussa tästä? Hallitukset ovat vastuussa nykytilanteesta, joten tässä todistetaan lähes hallitsematonta virtaa ja meiltä kuitenkin puuttuu yhteinen visio, miten käsitellään asiaa, joten haluaisin vain tiivistää, että komission ehdotukset, kuten sanoin, ovat juuri niitä, mitä tarvitaan, eli eri pilareita ja vaiheita tarvitaan, mutta pyydän tehdä tämä pikaisesti, sillä nyt jo ollaan jo kaksi-kolme vaihetta perässä. Kiitos. Kiitos. Ehkä vähän enemmänkin kuin vain kaksi ja kolme askelta. Kiitoksia kovasti. Vielä yksi lyhyt kysymys minulta. Ja sitten esittelijät. Yksi lyhyt kysymys. Vähän samantyyppinen kuin Rovan Sippel otti esille palauttamiskäsikirjaan liittyen, palauttamisdirektiiviin liittyen. Kiitos ensinnäkin komissiolle tekemästänne työstä tällä arkaluontoisella alueella palauttamisen parissa, mutta tiedän, että teillä on omat parametrinne. Ja Rova Sipel viittasi tähän, kun ajatellaan ulkoapäin tarttuja tulkintoja, niin kysyisinkin, kun ajatellaan palauttamisdirektiivin parametreja, niin entäpä sitten rajat? pidätysajat, jotka vaihtelevat kovasti maasta toiseen. mun ajatellaan vastaanotokeskuksista ja jopa karkottamista. Siis onko niin, että palautumiskäsiä helpottaa, jos parametrit säilyvät direktiivissä. Se on kovin arkaluntoinen aihe. Ja nyt kollegat, jokainen saa tässä vähän liikkumavaraa. 11 kysymys otetaankin vasta ensimmäinen lokakuuta. Jos se nyt otetaan, kun komissio ensin on vastannut, niin sitten ollaan jo lähellä 11.30, jolloin puheenjohtajavaltion kohta tulee. Ja se halutaan ottaa aikataulun mukaan. Eli kollegat, haluaisin kuulla kahta esittelijääkin vielä. Eli jos sopii, otetaan nyt kohta 11. ensimmäinen lokakuuta sen päivän esityslistalla. Ja nyt päätämme tämän kohdan. Esittelijät ensin, ehkä Rova Kienge ensin, koska hän ei puhunut aikaisemmin. Ja sitten kyllä komissiokin vielä lopuksi, joka voi vastata kaikkiin kysymyksiin. jos tämä sopii teille. Ihan rauhallisin mielin, kiirettymättä Schengen-kohdan kanssa, jos tämä sopii kaikille. Rova Kienge, ehkäpä te haluatte, Cecil, haluatko? Jos ajatellaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa maahanmuuttoon. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että keskustelu on ollut kovin mielenkiintoista näissä eri kohdissa, jotka ovat esillä olleet, myös jotta voitaisiin vahvistaa koko työtä. Kuitenkin olen huolestunut alaikäisten tilanteesta. Siitä on kovin vähän kuultu. Minä kuuntelin komission vastauksiakin ja odottelin, että jotain tietoa saataisiin tästäkin, mutta eipä kuulunut mitään. Siksi, kun ajatellaan alaikäisten määristä olevia tietoja viimeisen kuuden kuukauden aikana, jotka vain nousevat nousemista, niin ei voida siksi hyväksyä toimintasuunnitelmaa ja ajatellen alaikäisiä. Eli minä nyt kysyn, voidaanko tällainen tehdä. Konkreettisia ehdotuksia tarvitaan jäsenvaltioille siinä, miten voitaisiin kotouttaa alaikäiset kansallisten järjestelmien pohjalta, että kun ajatellaan oikeasti määritelmää alaikäiseksi, niin sekin on kovin heikkoa. Me tarvitsemme selkeän suunnitelman tätä varten ja haluaisin enemmän tietoja myös kotouttamis- ja äh, siirto äh, luvuista näiden ilman seuraavista kulkevia alaikäisiä. Entäpä sitten palautetut henkilöt, jos palaavat kotimaahansa, seurataanko tilannetta, ihmisoikeuksien kunnioittamista? Tästä on paljon tapauksia tullut esille, että usein ihmisiä kyllä palautetaan ja päätyvät kaltoin kohdelluksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt sitten seuraavaksi. Ei, ei kun anteeksi. Niin, nyt herra Michel voi vastata jäsenten kysymyksiin ja vetelanat yhteen. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee ensimmäisen kysymykseen, joka liittyy Schengenin muokkaamiseen? No, nostaisin mahdollisuuden varmistaa Schengenin tietojärjestelmän ja palauttamispäätöskysymyksen, sillä uskomme, että on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, mitä muut jäsenvaltiot tekevät. Ja kun joku palaa Schengeniin, niin onko tälle henkilölle annettu palauttamispäätös, niin siinä tapauksessa raja valuuttaviranomainen pystyy tai näkee tämän henkilön nimen tai biometrisen datan. Saatamme ehdottaa muitakin tarkistuksia Schengenin raja säännöstöön, mutta se tulisi sitten myöhemmin. Ja keskustelua Schengenistä käydään tässä piakkoin, joten ehkä sitten keskustellaan siitä seuraavassa kohdassa. Mitä tulee viraston henkilöstön komissio keskustelee asiasta nyt sisäisesti aiomme lisätä Frontexin, EASON, Europolin henkilöstöä. Kaikkien muutta luvut, joita pohdimme, ovat rajalliset, noin 60 lisää Frontexille, 30 EASOlle, mutta nämä ovat alustavia lukuja ja en voi vielä virallisesti ilmoittaa niistä, sillä edelleenkin asiasta neuvotellaan HR-puolen ja budjettiaston kanssa, mutta mitä haluaisin korostaa on, että itse Frontex ja EASO-tukivirasto ovat välineitä myös, ja niiden avulla voidaan käyttää isävaltioiden asuntoja esimerkiksi hotspot-paikoissa, tai on nämä nopeat menettelyt, niiden avulla Frontex voi esittää vetomuksen asiantuntijoille jäsenvaltioissa, ja sitten he saavat heidän tiedon käyttöön, ja se voi tehdä näin myös, joten hotspots-paikoissa voidaan nähdä, että Frontexin tai e on alla, toiminnan alla on jäsenvaltion asiantuntijoita itse asiassa. Tämä on tapa lisätä kapasiteettia. Meillä ei ole välineitä saada majastaa omaa tiimiä, joten käytämme jäsenvaltioiden resursseja tästä. Ja palauttamiset ja siinä, että on pakotetut palauttamiset. No, on selvää, että tämä liittyy palauttamisdirektiiviin ja palauttamiskäsikirja käsittelee myös tätä kysymystä. Tässä, mä on kyse val, vapaaehtoisista, mutta myös tällaisista pakkopalautuksista. Jos on vain vapaaehtoisia palautuksia, niin valitettavasti palautusaste olisi vieläkin alhaisempi. Meidän on pakko tehdä niitä myös vahden tahtoa. tahtoa. Ja kuitenkin kunnioitetaan ihmisoikeusperiaatteita ja kaikkia kansainvälisiä sitoumuksia. Frontex on pitänyt tähän rahaa, joten kun he tekevät tällaisia palauttamislentoja, jos ihminen on ensimmäisellä palautuksella, niin sitten on raha, jotta voidaan, jotta henkilö menee tämän palautettavan henkilön kanssa, jotta tämä pakkokeino saadaan tehtyä kohtuullisin keinoin. Hotspotit ja palauttamisen, miten se toimii. Itse asiassa ensimmäisessä vaiheessa on se, että rekisteröidään maahanmuuttajat, kun he tulevat sormenjäljet otetaan ja sitten Frontex ottaa henkilöstä kuvan, josta voidaan tunnistaa, jos henkilö henkilö on sen maan kansalainen, jonka hyväksymisaste on hyvin alhainen, ja jos henkilöstä ei pidä turvapaikkaa, niin sitten hänen sovelletaan palauttamismenettelyjen mukaisia sääntöjä. Jos henkilö tarvitsee selvästi kansallista suojelua, niin hän voi mennä läpi tavallisen menettelyn tai sitten uudelleen sijoittamismenettely, jos kyse on esimerkiksi syyrialaisesta, jos hänellä on esimerkiksi passe, niin voi hyvin olla, että hän pääsee uudelleen sijoittamisohjelmaan. Näin tulemme toimimaan hotspot-alueella. Sitten henkilö, joka huijaa identiteetinsä suhteen, henkilönsä suhteen. Totta kai ihmiset, me koulutamme ihmisiä tunnistamaan henkilön oikeat henkilöllisyydet, ja meillä on myös tulkkeja, jotka huomavat, jos henkilö puhuu arabiaa syrjalaisittain tai marokkolaisittain. Meillä on siihen asiantuntijoita. Lisäksi on tiettyjä kysymyksiä, joilla tavalla tunnistaa, onko henkilö oikeastikin syyrialainen, mistä hän tulee. Yleensä syyrialaisilla on asiakirjoja. Tämä on vaikeampaa eritrealaisten kohdalla johtuen siitä, että Eritrean ja Etiopian trigeralueen välillä on läheisyyttä, kieli on melko samanlainen, joskus ihmiset ovat kouluttautuneet vastaamaan kysymyksiin, joten täältäkin pitää ottaa huomioon, mutta meillä on kuitenkin asiantuntijoita, jotka yrittävät tunnistaa, että onko se henkilöstä, joka on eritrealainen eikä etiopialainen ja niin edelleen. Joten tämä on osa prosessia hotspot-paikoissa. Ja tämä tapahtuu par aikaakin jäsenvaltioissa, jossa on koulutettuja henkilöstöä tunnistamaan ihmisten oikeat henkilöllisyydet turvapaikkahakemuksissa. Onko meillä varasuunnitelmaa? Suunnitelmaa B ei ole. Suunnitelmamme on, että saamme tämän pysyvän järjestelmän hyväksyttyä ja luotamme parlamentin, että se hyväksytään. Paras varasuunnitelma on pääsuunnitelma. Sitten tuli kysymys armeijoista rajoilla. Schengenin rajasäännöstö on neutraali suhteessa siihen, kuka valvoo rajoja, on eri järjestelmiä eri jäsenvaltioissa. Tietyissä jäsenvaltioissa on rajavalvontaviranomaisia, jotka kuuluvat erilaisiin osastoihin tai sitten he ovat siviilejä, mutta, mutta jäsenvaltio saa itse päättää. He tarvit, no, henkilöt tarvitsevat kuitenkin kunnollisen koulutuksen ja he tulee soveltaa EU-sääntöjä kunnollisella tavalla, mutta se voi olla rajavalvontakerroimista, joka kuuluu armeijaan. Hallinnollisesti me emme siihen ota kantaa, olemme sen suhteen neutraaleja. Turvalliset alkuperämaat, siellä käytiin keskustelua aikaisemmin, mutta esitettiin se, että tarvittaisiin EUn luetteloa eikä kansallisia luetteloita. Työskennelkeämme vaihe vaiheelta. Olemme pyrkineet saamaan EU-luetteloa jo aikaisemmin, kun estettiin ensimmäistä turvapaikkapakettia ja neuvosto hylkäsi sen, halusi kansallisia luetteloja sen sijaan. Nyt sitten tarjotaan eurooppalaista luetteloa kansallisten luettelon lisän, jos onnistumme vaihe vaiheelta laajentamaan eurooppalaista luettelota. Toivottavasti jossain vaiheessa pääsemme eroon kansallisista luetteloista, mutta me käymme nyt vaihe vaiheelta eteenpäin, me tule saavuttamaan tässä heti neuvostossa sopua, jos heti halutaan poistaa kansalliset luettelot erityisesti siksi, että keskitymme ainoastaan seitsemään valtioon ja on monia muita valtioita, jotka voisivat olla kansallisilla listoilla, jatkavat siellä oikeutetusti. Mutta edetkäämme nyt vaihe vaiheelta ensinnäkin. Pitäytään Länsi-Balkanissa, se on kaikkein selkein tapaus. Sitten kun mennään eteenpäin, niin ehkä sitten päästään eroon kansallisista luetteloista. Mitä tulee puolesta asettaan se sanoin 40 astetta kaikille kansalaisuuksille, joten palauttamisaste 40 prosenttia Euroopassa, mutta se ei päde ainoastaan irakilaisiin, vaan kaikkiin kansalaisuuksiin. Ja se tulee alaikäisiin, uuden sijoittamisohjelmassa selvästi olemme eritelleet, että pitää ottaa huomioon henkilön haavoittuvaisuus ja myös yksin tulevat alaikäiset, kun heidät uudelleen sijoitetaan niin heistä pidetään hyvää huolta, erityistä huolta ja otetaan huomioon myös heidän omat mieltymyksensä, joten järjestelmä on tehty niin, että yksin tulevat alaikäiset heitä kohdellaan hyvin yleisöttämisohjelmassa. Kiitoksia kovasti. Kiitos komissiolle yksityiskohtaisista vastauksista. Jos joku on edelleen sitä mieltä, että tarvitsevat vielä lisää tietoa, vastauksia kysymyksiinsä, niin Ehkä se voidaan hoitaa kirjallisesti, kollegat. Ja nyt Schengen-kohta, siis Schengen-kohta ensimmäinen lokakuuta. Ja nyt voidaan valmistaa seuraavaan kohtaan suljetuin ovin. 11.30 täällä on vain lide valiokunnan jäsenet, eikä muita, ei neuvonantajaryhmistä, ei avustajia, eikä mitään muuttakaan henkilökuntaa, ellei ole tekemisissä aiheen kanssa. Ja luen nyt luettelon, kenen pitäisi olla täällä. Ensinnäkin parlamentin edustajista pääsihteeristö, sihteeristön edustajia, Euroopan parlamentin oikeuden yksikkö, eri yksikön edustaja parlamentista ja siinäpä se 11.30 kollegat jos olette sitten läsnä täällä keskustelemassa puheenjohtajavaltion kanssa, eli siihen asti tauko.